Okay, um, welcome everybody. Uh, we on... Tervetuloa kaikille. Olemme nyt esityslistalla kohdassa yhdeksän. Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi OECDn pääsihteeri Ahel Guria valiokuntamme vieraaksi. Hän on nyt toista kertaa mukana valiokuntamme kokouksessa. Kiitos tästä. Olen varma, että käymme mielenkiintoisen näkemysten vaihdon tänään. Meillä on paljon mielenkiintoisia asiakirjoja. Annoin ne juuri avustajalleni, koska tässä on niin paljon tungosta pöydällä. Meillä on kokouksen paljon asiakirjoja. Varmasti pääsemme keskustelemaan näistä mielenkiintoisista asioista kokouksen mittaan. Ensin haluaisin antaa puheenvuoron alustuspuheenvuoroa varten teille ja sen jälkeen on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Yritämme yhdistää kysymykset ja vastaukset äh, viiden minuutin puitteissa. Jos sitten ei toimita kurinalaisesti, niin otamme sitten niitä yhdistelminä. Ahel, olkaa hyvä. Very much, uh, the secretariat is going to be... Kiitoksia paljon sihteeristön. Olisi jo oikeastaan pitänyt jakaa teille joitakin asiakirjoja, teille. Niissä on yleistä tietoa maailman taloudesta. Käyn läpi muutamia kohokohtia siitä ja sen jälkeen käsittelen Euroopan taloutta koskevia kysymyksiä. Ensinnäkin kriisi on edelleen päällä ja siitä on neljä perintöä jäänyt. Ensinnäkin on alhainen kasvu, Maailman, laskon jää, maailman kasvu jää alle 3 prosentin, se on alhaisin muutamaan vuoteen. Odotimme, että päästiin vähän niin kuin normaaliin ajonopeuteen 4 prosenttiin, mutta jäädään kuitenkin merkittävästi sen alapuolelle kriisistä johtuen. Yhdysvalloissa kasvuun alataan päästä sen jälkeen, kun siellä oli tämä hallituksen sulku ja erilaista finanssipoliittista uhkapeliä. Ja enkä, ikään kuin tällaisen seke, seku, sekuestraation, tällaisen kappauksen jälkeen, se osoittaa, minkälainen, minkälainen Yhdysvaltojen talous on ilman tätä sekuestraation vaikutusta, joka liittyy näihin kuluihin. Ilman sitä oltaisiin puolitoista prosenttia korkeimmissa luvuissa. Eteenpäin siis mennään, mutta samaan aikaan vaje on rautatien takia laskemassa, niin siellä ollaan alle 4 prosentissa, niin Yhdysvallat lähtee nopeampaan vaihtuun no, myöhemmin. Japanissa odotetaan, että kasvu ensi vuonna hidastuu siksi, että tämän vuoden stimulaatio ei enää riitä. 20-30 prosenttia BKT on velkaa, joten vaikka rahapolitiikka on tiukkaa, niin on vaikea saada aikaan stimuloivaa finanssipolitiikkaa. Kahden prosentin inflaatio Japanissa myöskin. Ajatellaanpa, että saavutetaan tämä kahden prosentin inflaatioraja, kun velka, velan määrä BKT on 250 prosenttia. Nyt jos 250 kerrotaan kahdella prosentilla, niin ajatellaanpa, että reaalitaso on nolla, inflaatio 2 prosenttia. Tämähän tarkoittaa, että on luotava 5 prosenttia BKTstä vuosittain ainoastaan korkojen maksumiseen, siis ainoastaan siksi, että velka ei lisääntyisi, on saatava aikaan 5 prosentin ylijäämä vuosittain. Tänä päivänä Japanilla on lä- merkki kaksinumeroinen alijäämä, joten muutos on todella, todella valtava ja vaatii hirmuisia ponnistuksia. Euroopan tasa, tasa, tapauksessa eh, palautuminen on epätasapainoista tai muun euroalueen ulkopuolella kasvun ollaan vähän pääsemässä, mutta euroalueella itsellään tulee jo toista vuotta taantua miinus 0,4 prosenttia ensi vuonna prosentti ja 1,6 prosenttia 2015, siis ei mitään kovin merkillistä valitettavasti. Tämä on kriisin ensimmäinen seuraus, siis alhainen kasvu. Sitten korkea työttömyys, toinen seuraus. Jot, jotkut näistä numeroista ovat teille tuttuja, mutta ne ovat edelleen liian korkeita. OECDssä keskimäärin 8 prosentin työttömyys, 16 prosenttia nuorisotyöttömyys. Nämä ovat keskiarvolukuja euroalueella 12 prosentin työttömyys ja nousussa ja nuorisotyöttömyysluku on noin 25, jopa 30 prosenttia sellaisissa maissa kuin Espanja ja Italia, 35 prosenttia, niin Espanja, Kreikka, siellä ollaan 50-55 prosentissa nuorisotyöttömyydessä, siis korkea työttömyys, kaksin tai kolminkertainen nuorisotyöttömyys keskiarvoon verrattuna pitkäaikainen työttömyys molemmissa näissä työttömyysluokissa. Ja sitten on näitä niin sanottuja niitsiä, ei koulutuksessa, ei, ei työssä, ei harjoittelussa olevat ihmiset. Eli neljä huonoa elementtiä tässä työttömyyssarakkeessa. Mikä on sitten tämä kolmas kriisin negatiivinen perintö, se on epätasa e, e, tasa, e, tuloerot, jotka kasvavat. Mitä tämä tarkoittaa? Kuinka monta kertaa ennen kuinka monta kertaa alhaisimman 10 prosentin palkansaajan tulot mahtuvat korkeamman 10 prosentin palkansaajan luokkaan yhdeksän kertaa, joka 57 kertaa on tämä, kertainen on tämä ero. Ongelmahan oli jo ennen kriisiä, mutta se on nyt vielä kriisin myötä pahentunut Yhdysvalloissa. 40-kertaiset palkat Brasiliassa 25-kertainen. Mutta lohtua ei ole, kriisi on paha ja menee eteenpäin, eikä näytä siltä, että mikään maa tästä pelastuu. Joten alhainen kasvu, korkea työttömyys, isot tuloerot. Neljäs seuraus, menetys hallituksiin ja julkishallintoon. Olemme juuri julkaisseet julkaisun, jonka otsikkona on hallitus yhdellä silmäyksellä. Se on netissäkin ja voimme antaa teille siitä kopioita. Siinä nähdään, kuinka Yleisö luottaa yhä vähemmän mihinkään. Presidentteihin, pääministereihin, ministereihin, puolueisiin, monikansallisiin yrityksiin, pankkijärjestelmään, parlamenttiin, kansainvälisiin järjestöihin. Kaikki, mitä olemme sata vuotta rakentaneet, ihmiset suhtautuvat näihin elimiin nyt kyynisesti. He eivät usko, että me voimme ongelmia ratkaista näin nyt on käynyt. Tämä on siis konteksti. Tämä on kriisin perintö meille. Kuinka sitten voitaisiin tämän päivän taloutta diagnosoida? Amerikan englanniksi sanotaan, että että ne, But, uh, Um, so let's see, it's a Europe. Neljällä syl- sylinterillä tulitetaan, ehkä Amerikassa olisi kahdeksankin. Nyt on kylläkin niin, että yksikään sylintereissä ei ole eikä täydellä teholla. Ja nämä neljä sylinteriä, mitä ne sitten ovat? Kauppa, sijoitukset, luotto ja BRICS-maat. Mitä meidän neljälle sylinterille on tapahtunut? Kauppa kasvaa kahden prosentin puitteissa vähän yli alle 3 prosenttia. Hyvin alhainen oli 5, olisi 5-6 prosenttia. Ja nähdään kyllä, mitä ongelmia on kauppaneuvotteluissa. Ei saada edes sovittua rajat ylittävistä kaupan helpottamisesta, puhumattakaan mistään uusista kierroksista ja niistä neuvottelemisesta. On sanottava, että on erittäin erittäin tärkeää saada aikaan tämä TTIP, tämä transatlanttinen sopimus. Maailma tarvitsee nyt todella vitamiiniruiskeen. Olisi hyvin turhauttavaa, jos tässä harjoituksessa ei onnistuttaisi. Mutta todella nyt tilanne on se, että kauppa ei ole se veturi, mitä se pitäisi olla. Kauppa on, vetelee huonosti. Sitten toisekseen sijoituksista, investoinnista investointi kasvaa 1,7 prosenttia, sen pitäisi kasvaa 3-4 prosentilla. Yhdysvalloissa ollaan puolessa toista prosentissa, niin alhaalla ei olla vuosikausin oltu. Miksi tämä sitten on tärkeää? Koska investointi merkitsee tulevaisuuden kasvua. Se on näin yksinkertaista, ja investointeja ei nyt tule. No mitäs vielä sitten luotot? rahoitusjärjestelmän paikkaaminen ja pankit, niitähän ei, niiden ei pidä ainoastaan selvitä ja niitä ei pidä ainoastaan pääomittaa, eikä ne tarvitse vain näitä valvojia ja kriisiratkaisumenetelmiä, vaan kyllä pankkien pitäisi myös lainata. Keskimääräinen luottokasvu OECD-maissa on nolla prosenttia. Niin kuin kaikki keskiarvot, se tietenkin kätkee taakseen sen seikan, että Yhdysvalloissa ja Japanissa luotot kasvavat, mutta kasvu on negatiivista euroalueella miinus 4 prosenttia täsmällisesti sanottuna. Ja sitten viimeisenä nämä Brexit. hän olivat veturemme aikaisemmin, nyt nekin hidastelevat. Neljä sylinteriä kulkevat siis korkeintaan puolella teholla kriisin seurauksena. Mitä sitten olisi tehtävä? Minä sanoisin, että nyt todella tarvittaisiin kunnollinen nelijalkainen tuoli, rakenteelli, rakenteellista politiikkaa, sosiaalipolitiikkaa, jolla voidaan huolehtia haavoittuvimmista, vihreää kasvua. Nyt olisi siirtyä vihreälle vaihteelle. Olemme liittoutumassa luonnon kanssa – ja ajamme kyllä päin seinään, jos jatkamme tällä, tätä rataa. Ja sitten olisi myös vahvistettava instituutioita ja käsiteltävä instituutioisia ongelmia. Mitä tämä rakenteellisten seikkojen korostaminen tarkoittaa? Mitä tämä rakenteellinen tarkoittaa oikeastaan? Tämä tarkoittaa vanhan aikaisia juttuja, koulutusta, innovaatiota, kilpailujärjestelmiä, verojärjestelmiä, terveydenhuoltojärjestelmiä, joustavuutta työmarkkinoilla, joustavuutta tuotemarkkinoilla. Ne merkitsee sitä, että linkitetään tutkimuskeskukset ja tutkimus- ja kehitys yliopistoista yksityiseen, yksityisen sektorin markkinoihin. Se merkitsee hajauttamista, se merkitsee sitä, kuinka voidaan rahoittaa infrastruktuurit. Nämä ovat niitä asioita, joita me kutsumme rakenteellisiksi toimiksi. Ja siinä on kyse siitä, kuinka saadaan tuotettua taitoja, joita tarvitaan, jotta voisimme olla kilpailukykyisiä. Olemme kolme vuotta työstäneet maailman ensimmäistä taitovertailua. Se on erilainen kuin PISA-asiakirjamme. Se on 50, 15 vuotta vanha jo ja kolmas joulukuuta taas tulee esille tämä julkaista, julkaistaan tämä 17 valtion koulutusvertailu. Mutta nyt meillä on vertailu aikuisten keskuudessa. Onko heillä riittävät taidot työpaikkoja varten? Ja olemme siellä havainneet kiinnostavia asioita. Esimerkiksi Korealla on hu- huonoimmat, huonoimmat lähtemässä työmarkkinoilta ja parhaat tulossa työmarkkinoille ja Yhdysvaltion tapaisessa maassa tai yhdistyneessä kuningaskunnassa tilanne on se, että ei ole mitään nähtävää eroa niiden henkilöiden välillä, jotka jättävät työmarkkinat ja niiden, jotka tulevat markkinoille. Eli ei minkäänlaista parannusta ole tapahtunut nyt 40 vuoteen kahden sukupolven aikana, niin kuin Koreassa, joten kysymys kuuluu, kysy, kyse ei ole vain tutkinnoista, vaan taidoista, joita tarvitaan selvitäkseen työpaikoilla työmarkkinoilla. Taidosta tulee varsin kriittinen seikka. Rakenteellisia toimia tarvitaan, sosiaalisia toimia tarvitaan, vaikka budjetit ovatkin kovin tiukkoja. Siellä pitäisi kuitenkin aina olla sijaa suojella kaikkein haavoittuvimpia, koska liian monta miljoonaa uhria kriisistä on jäänyt OECDn maihin. Tänä päivänä 48 miljoonaa työtöntä se on 15 miljoonaa enemmän kuin ennen kriisiä. Vaikka äh, Yhdysvalloissa menisikin paremmin, niin 15 miljoonaa enemmän työtöntä on nyt kuin ennen kriisiä. Ja lopuksi vielä huomio pankkijärjestelmästä Euroopassa ja sitten voimme aloittaa kysymyksillä ja vastauksilla. Ja lopuksi vielä jotakin veroista. Yleisesti ottaen pankkijärjestelmää on parannettu ja korjattu, tilanne on parantunut. Tämä ongelmahan tuli esille Yhdysvalloissa, UK ja Euroopan unionissa ja ongelmat sitten levisivät kaikille Euroopan. Yhdysvallat aloittivat paikkaustoimet, korjaustoimet, siellä ryhdyttiin suuriin päätöksiin nopeammin, koska kyseessä on vain yksi maa. Me olemme nyt jääneet jälkeen täällä Euroopassa. Tarvitsemme edelleen monien isompien pankkien pääomittamista ja toivon, että stressitestit, jotka on nyt aloitettu EKPn taholta, ne todella toimisivat. Miksi sanon, että niiden pitäisi toimia? Tämä on jo kolmas kerta, niin eikö vain? Ensimmäisellä kerralla ei selvitty se sen no, vitsitasolta ja toisella asolla pohittiin, kuinka, minkä, minkälainen on tämä pankkien valtiovelan salkkun merkitys. Nyt todellakin tarvitaan avoimet, kunnolliset, vakavasti otettavat stressitestit, jotka ovat uskottavia Kuten tiedätte, OECDssä olemme pyrkineet siihen, että erotetaan ei välttämättä lailla juridisesti, mutta että saataisiin selkeyttä liikepankkien ja investointipankkien tehtäviin, niin että niitä otettaisiin erotettua, ettei olisi tällaisia perversiä sekoituksia, jotka aiheuttivat, se, arhoittivat kriisin ja 5 prosentin omavaraisuusaste, joka on korkeampi kuin Basel 3 ehdottaa tänä päivänä. Ja viimeisempänä osa luottamuksen menetyksestä, jonka mainitsin, liittyy siihen, että tavalliset kansalaiset näkevät, että rikkaat yksi, henkilöt vivät varansa veroparatiiseihin ja monikansalliset yhtiöt eivät maksa veroja, joten, joten pk-yritykset ja keskiluokka, joilla ei ole näitä mahdollisuuksia, joutavat sitten kantamaan verotaakan. G20 on valtuuttanut OECDn tekemään työtä niin, että siirtyisimme automaattiseen verotietojen vaihtoon. Tänä päivänä on jo 120 oikeusjärjestelmässä pyynnöstä tietoja vaihtojaan. Tämä on OECD standardi. Nyt olemme siirtymässä korkeatasoisellemme, kunnianhimoisellemme tasalle, modernemmelle, tehokkaammalle tasolle, jossa olisi automaattista verotietojen vaihtoa. 60 maata on jo sitoutunut tähän Jakartan kokouksessa, oliko se 62 maata jo mukana ja muutaman tulevan kuukauden aikana lisää tulee vielä mukaan 5-60 maata. Haluamme siis, että joskus ensi vuoden loppupuolella olisi tällainen automaattinen verotietojenvaihto vaihto käynnissä, mutta vielä vaikeampaa ja hankalampaa on se, että automaattinen tietojen vaihtohan merkitsee, että maan lakia sovelletaan, teidän lakianne sovelletaan, ihmisiä on verotettava Tämä Base Erosion äh, Shifting-projekti liittyy tähän viimeisten 80 vuoden ajan kansanliitosta alkaen olemme olleet niin kovin huolissamme siitä, että vältetään kaksona, kaksaisverotusta. Onnistuimme siinä ja saimme aikaan kaksinkertaisen verottamattomuuden. Monikansalliset yhtiöt eivät enää maksa missään päin maailmaa veroja. Ja nyt ensimmäistä kertaa jokainen G20-jäsen, Kiina, Meksiko, Yhdysvallat tai Yhdistynyt kuningaskunta tai Saksa, me kaikkialla on nyt tämä yksi ainoa teema, rahaa tarvitaan. Kaikki nämä maat tarvitsevat rahansa. Ja me olemme nyt saaneet tehtäväksemme pyrkiä muuttamaan kansainvälisen verotuksen sääntöjä viimeisessä äh, G20-kokouksessa Pietarissa presidentti Putin, joka isännöi kokousta, totesi, että tämä on potentiaalisesti kaikkien vallankumouksellisen asia, jota koskaan kansainvälisen verotuksen ala on tehty sataan vuoteen, joten todella halusin jättää teille tämän ajatuksen liittyen tähän BEPS-hankkeeseen, että me todella työstämme tätä. Tämä on yksi näistä tärkeistä kesken olevista asioista. Päätän tähän ja otan nyt kysymyksiä tai kiivaita vastalauseita vastaan. Uh, Kiitoksia kovasti tästä. Varmaankin muutama sivu muistiinpanoista piti hypätä tässä puheessa ylitse, mutta kysymme kyllä kysymyksiä ja voitte sitten käyttää näitäkin muistiinpanoja hyödyksi. Me olemme aktiivisia tässä valiokunnassa verokysymysten kimpussa ja aivan niin kuin totesitte, on huomattu, että veroja puuttuu, verotuloja puuttuu muissakin maissa, mutta niitä puuttuu myös täällä Euroopassa. On ollut hyötyä siitä, että hallituksia on painostettu toimiin niillä aloilla, joita me parlamentissa tällä vaalikaudella, mutta myös edellisellä kaudella olemme korostaneet. Olen itsekin tehnyt mietinnön veropetoksista. Ensimmäisenä kysyjänä EPPstä Pablo Zelba, valiokunnan varapuheenjohtaja. Kiitoksia. Haluaisin puhua omaa kieltänne, hyvä pääsihteeri. Olen täysin yhtä mieltä kaikesta siitä, mitä tänä aamuna olen täällä kuullut, mutta haluaisin keskittyä yhteen asiaan, nimittäin luototuksen. Sanoitte, että keskimääräinen kasvu oecd maissa on ollut 0 prosenttia. 1 prosentti Yhdellä prosentilla on Euroopan unionissa laskettu Euroopassa, Espanjassa miinus nel, min, Espanjassa miinus 20 prosenttia ja miinus 50 prosenttia kriisistä alkaen. Nyt alkaa vähän näkyä, pilkottaa valoa tunnelin päässä, mutta jotta tilanne voidaan vahvistaa, niin olen aivan yhtä mieltä siitä, että luottoa tarvitaan. Luottohanat on avattava. OECD on todennut, että luoton puut puute kuiduttaa Espanjaa. Tästä en voi olla kuin yhtä mieltä. Kysymys kuuluu, kuinka, mitä voimme tehdä, jotta luottohanat saadaan auki? Mitä investointi, Euroopan investointipankki voisi tehdä, jotta luottohanat saataisiin auki? Mitä Euroopan keskuspankki voisi vielä tehdä auttaakseen tässä ongelmassa, niitä luottoja saataisiin Tämä luotoista. Sitten sopimus, tämä transatlanttinen TTIP-sopimus, siitäkin voin olla kovin yhtä mieltä teidän kanssanne. Toivoisinpa, että jotkut toverit täällä eh, Euroopassa ymmärtäisivät, mitä, vaike- mitä vaaraa on sekoittaa kauppa vakoiluun ja kuinka vakavia seurauksia siitä voi olla eurooppalaisille. Joten todella haluaisin puolustaa tätä sopimusta, joka varmasti tulee vain hyvin merkittävä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia pääsihteeri. Eh, quisiera agradecerle el comentario. Y... Haluaisin kiittää teitä tästä kommentista ja todeta teille, että luottohanat kyllä saadaan aikaan suun, sitten, kun pankit saadaan pääomitettua, mutta myös sitten, kun saadaan päätökseen pankkiunionin prosessi ja kun voidaan määritellä, kuka sääntelee ja valvoo pankkeja ja kuinka tullaan käsittelemään tällaista epäonnistuvaa pankkia, tilannetta, jossa pankki menee konkurssiin, mutta vaikka oletetaan vaikka, että pankki ei ole menossa konkurssiin, vaan se tarvitsee pääomaa. Tällä hetkellä on vaikeaa saada uutta pääomaa. Kuka pääomittaa pankkia? Vaikka sitten vain vähäksikin aikaan. No hallitukset. Hallitu, hall, ovatko ne hallituksia vai tulisiko sitten keskin, keskitetty mekanismi, jonka kautta takaa jaetaan? Näihin on puroiduttava mahdollisimman pian, jotta luoton saanti normalisoituu. Se ei ole vielä normalisoitunut. Nyt on vähemmän pankkeja, jotka ovat vaaratilanteessa, mutta luottonantotilanne ei ole vielä normalisoinut. Ja tämä on tavoite. Euroopan keskuspankki on helpottanut tämän LTROn kautta maksuvalmiutta ja haluaa jatkaa tätä. Ja tämä on toki hyvä merkki. Tämä viestii normaalista toiminnasta, mutta on tärkeää, että koko tämä institutionaalinen kehys Euroopan tasolla saadaan valmiiksi niin, että pankeilla on selkeät mm, merkit siitä, mikä on tie ja mitä heidän on tehtävä. Sitten tästä kauppasopimuksesta. Katsokaapas. Meillä on kauppaongelma, mutta katsokaapa mikä on se kasvualusta, alhainen kasvu, korkea työttömyys, lisääntyvä epätasa-arvo, luottamuspula instituutioihin. Tämähän on aivan täydellistä protektionismia ajatellen. Protektionismi on nyt kauheaa päätään nostamassa yhä, yhä korkeammalle. Ja se uhkaa meitä sillä, että meidät kaappaa. Ja sitten protektionismi, sijoituksia, investointeja, valuuttaa koskien nythän jossakin tapauksessa jo näillä valtokurssilla pelataan. Meidän on pyrittävä torjumaan protektionismia kaikilla käytettävissä olevilla välineillä, koska se on haitallista ja se vaikeuttaa elpymistä. Lisäksi siinähän on kyse aina kaikkien vahvimpien vallasta. Toisaalta jos meillä, jos onnistuisimme, nyt kun monenkeskiset neuvottelut epäonnistuivat, jos mennään alueellisille tasoille, mutta nyt on muistettava, että 50 prosenttia maailman BKT ja 30 prosenttia maailman kaupasta ja 20 prosenttia maailman sijoituksista investoinnista, koko Eurooppa ja Yhdysvallat, kaikki tämä yhdessä voisi muodostaa sellaisen rakennus, pohjan, jonka, jolle voitaisiin tällainen kauppasopimus saada aikaan aivan kuten Tyynenmeren kauppasopimus ja ähm, Meksikon, Kolumbian, Chilen, Costa Rican ja muiden maiden sopimus. Siinähän mukana kaikki ne maat, jotka ovat jo Euro, Euro, OECD-maita tai tulevat siihen pian liittymään. Tämä on siis suunta. Pyritään tähän TTIP, saadaan se valmiiksi Transatlanttinen sopimus todella on tärkeä maailmalle. Se tulee hyödyttämään kaikkia eurooppalaisia ja tietenkin myös kaikkia amerikkalaisia. Aivan lyhyesti. Sekretari General Kiitoksia tästä vastauksesta, hyvä pääsihteeri. Voisitteko vielä vähän selvittää, uskotteko, että EKP tai EIP voisi tehdä enemmän luoton luototuksen helpottamiseksi pk-yrityksille. Kuvailitte jo hyvin, mitä olette tehneet, mutta uskotteko, että, että nämä EKP tai EIP voisivat tehdä vielä jotakin muuta? EIP e hän jo toimii. EIP e on Euroopan investointipankki ja se tekee joka päivä työtä. Se lainaa enemmän kuin Maailmanpankki ja kaikki alueelliset pankit yhteensä. Ja sillä on kyllä luototuskohtia yri, pienelle yritykselle, mutta se ei suoraan lainaa yritykselle, vaan, vaan se lainaa Fondeo-pankille, Banco de Segunda Pisolle ja muille institutionaalisille tahoille. eKopen eh, vaikeus on se, että se ei ole mikään tavanomainen pankki, koska siinä on 18 maata mukana. Ja Euroopan keskus, keskuspankki on toiminut erittäin hyvin silloin, kun pankkijärjestelmästä puuttui maksuvalmiutta, mutta sillä ei ole tänä päivänä auktoriteettia luoton suuntaamiseksi vaan tämä auktoriteetti on kansallisilla instituutioilla. Ja siinäkin, että tarvitaan objektiivisia ehtoja talousjärjestelmiin, eikä se ole EKP, eikä se ole keskuspankkien, vaan se on valtiovarainministeriön hallitusten tehtävä niin, että saadaan pk luottoja joissakin tapauksissa – niiden on osallistuttava myös riskinottoon, on autettava pankkeja kantamaan tätä riskiä, mutta se ei ole EKPn tehtävä. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. ST-ryhmä, Elisa Ferreira. Obrigada. Vou falar português. Kiitoksia. Minä puhun portugalia. Paljon kiitoksia vierailustanne, arvoisa OECDn pääsihteeri. Haluaisin esittää teille kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys liittyy euroalueeseen. Jos euroaluetta verrataan Yhdysvaltoihin, niin euroalue ei ole vielä elpymisen tiellä. Meillä on yhtenäisvaluutta, Meillä on ainutlaatuista kokemusta yhteisestä valuutasta. Olisiko teillä jotain ehdotuksia, virikkeitä sen suhteen, mitä kriisin jälkeen voisimme oppia, jotta euroalue toimisi paremmin? Jokunen asia tuli jo mainittua, eli EKPn toimivallasta ja muista kysymyksistä voisiko tämäkin liittyä myös budjetin valvontaan? Eli mitä me voisimme oppia EU-ssa tästä kriisistä OECDn tukemana? Ja sitten toinen kysymykseni, nämä fiskaaliset riskit. Se on yksi tärkeästä OECDn tehtävästä. Jos veronkiertoa ei voida estää, niin silloin yksikään poliitikko ei voi lähteä vaatimaan sopeutuksia kansantaloustilanteeseen, palkkoja, eläkkeitä leikataan ja niin poispäin. Eli mitä voitaisiin tehdä, jotta suurten yritysten ja suurten toimijoiden veronkierto voitaisiin estää. Sitten kolmas kysymys. Kriisi on osoittanut, että globalisaatio on vallalla. Me olemme riippuvaisia toinen toisistamme. Mutta missä määrin voimme pitää kiinni Bretton Woods-instituutioista? Olisiko tarpeen tarkastella näitä instituutioita juuri globalisaation aikoina, jotta meillä olisi järjestäytyneempi, paremmin toimiva järjestelmä? Kiitoksia. Sona euro e relançamento da zona euro. Kiitoksia. Niin mitä tulee euroalueeseen ja euroalueen va- kasvun vauhdittamiseen. Minähän viittasin jo rakenteellisiin kysymyksiin. Valuuttapoliittiset toimintamahdollisuudet on käytetty loppuun. Verotaso on oikeastaan jo nollassa. Fiskaalinen voimavara on käytetty loppuun. Me olemme yrittäneet löytää kriisin aikana ulospääsyä näistä ongelmista, niin nyt yritämme päästä eroon veloista ja alijäämistä, mutta fiskaalista voimaanuttamista ei ole enää tarjolla. Eli meidän täytyy lähteä rakenteellisten muutosten tielle. Sitten kyse on myöskin taloudellisesta ja institutionaalisesta ja muista kysymyksistä. Mitä tulee rakenteellisiin kysymyksiin, niin minä viittasin jo koulutukseen. Puhuin myöskin innovaatiosta ja kompetenssista sääntelyn purkamisesta tai pikemminkin sään, vahvemmasta, paremmasta sääntelystä. Viittasin myöskin verotukseen ja verotusjärjestelmiin. Tätä nykyä työtä verotetaan voimakkaasti yhtä lailla kuin pääomaakin. Työtä ei pitäisi verottaa näin ankarasti. Vihreää verotusta käytetään omaisuutta, verotetaan, mutta ne eivät ole omiaan heikentämään tilannetta sillä tavalla kuin työn verottaminen. Me emme voi hyväksyä sitä, että työtä verotetaan näin rankalla kädellä. Jos katsotaan Euroopan unionin maita, niin nimenomaan ne maat, jotka verottavat työtä, niin eivät voi lyödä, luoda uusia työpaikkoja. Tässä on olemassa selvä ristiriita. No mitä Euroopan keskuspankki voisi tässä tilanteessa tehdä? Keskuspankki on vetänyt korot jo aika alhaiselle tasolle. Voitaisiinko tätä tasoa lähteä laskemaan entisestään? Joustavuutta toki, toki EKPllä on, mutta EKP ei voi toimia niin kuin Yhdysvalloissa tai Japanissa keskuspankki voi toimia. Me tiedämme, että keskuspankissa on edustettuna 18 jäsenvaltiota. Tietenkin korkotasoa voidaan vakauttaa tietyin toimin, mutta me emme voi lähteä ostamaan EKPn toimesta mitään velkoja. Ja viittasitte puheenvuorossani myöskin veronkiertoon. Oli miten oli, siihen pitää puuttua joka tapauksessa. Viittasitte myöskin kansainväliseen rahoitusalan arkkitehtuuriin. G20 ei, tai anteeksi, G8 ei mielestäni riitä. G20 on avoimempi toiminnallisen arkkitehtuurin suhteen, ainakin avoimempi kuin Bretton Woodsin instituutiot. OECDnkin kaltaisten järjestöjen pitää muuttua, sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen, riippumatta siitä, ollaanko virallisesti tai epävirallisesti tällaisessa suuremmassa yhteisössä jäsenenä mukana. Kiitoksia. Sorry, I had to hurry. Kiitoksia. Ikävä kyllä joudun hieman hoputtelemaan, mutta jos viidessä minuutissa ei vastauksia saada, niin jäsenet sitten turhautuvat myöhemmässä vaiheessa. Nyt on oikeastaan Alden vuoro esittää kysymys, mutta minä olen ainoa, joka on paikalla – Haluaisin kiittää teitä OECDn tekemästä työstä nimenomaan veropohjan rapautumisen alalla ja näiden hintasiirtojen suhteen. Meillähän on direktiivi muista kuin taloudellisista tiedoista ja niiden ilmoittamisesta voisi olla paljon enemmänkin raportointia esimerkiksi aggressiivisesta verosuunnittelusta. Oikeastaan suuremman osan ehdotuksista ne kyllä sisällytin tähän mietintöön. Siinä on myös mukana maakohtaisen raportoinnin velvoite. Enemmistö valiokunnasta on tukena, niin voi olla, että valiokunta on hieman heikomman kannan kannalla. Usein nousee esille se, että me emme saisi olla liiaksi edellä teidän työhönne nähden. Ja sitten toiseksi avoimuudesta jatkuvasti nousee esille se, että yritykset valittavat, että julkisen sektorin avoimuus on esteenä veroavoimuuden toteutumiselle. Ja voi olla, että rikosoikeuskin tässä tulee esteeksi. Eli sitten erilaisissa oikeudenkäyttöalueissa täytyisi määrätä, miten näitä tietoja julkaistetaan. Eli olisi mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksenne tästä aiheesta. Pitääkö meidän olla tässä tiukkoina, pidämmekö kiinni kannoistamme, vai onko sellaisia seikkoja, jotka olisivat perusteltuja, jotka ikään kuin hillitsisivät meidän kannattajamme? BEPS is one of the most exciting ones. Niin, tämä BEPS BEPS-hanke on yksi kaikista lupavimmista hankkeista, jonka olemme toteuttaneet. Ja kaikki toteavat, että kyllä tämä vain on niin mahdottoman vaikeata. Siksi se on myös niin lupava hanke, täytyy sanoa. Jos automaattisesti tietoa vaihdetaan, niin sitten päästäisiin eroon verokeitaista. Ei ole mitään piilopaikkoja. Tämä koskee yksilöitä. Eli lakihan sanoo, että maksakaapa veronne. Tässä vain täytäntöön pannaan lakia. Me olemme luoneet äh, sellaisia verosääntöjä, jotka tekevät sen äh, mahdolliseksi, jotka sallivat sen, että veroja kierretään. Eli verot mahdollistavat veronkierron ja verojen maksamatta jättämisen. Lakeja on siis muutettava. Ja jos lakeja täytyy muuttaa kaikissa yksittäisissä maissa, jotka ovat mukana tässä hankkeessa, niin sitten päästään jonkinlaiseen yhtenäisyyteen. Ei tämä tarkoita sitä, että kaikkien verokantojen pitäisi olla samoja. Kaikki maat pysyvät äh, suvereeneina, itsemääräämisoikeus niillä säilyy. Mutta täytyy olla mahdollista, että ensinnäkin tietoa voidaan vaihtaa ja toisekseen ei ole mitään piilopaikkoja. Ja kolmanneksi, jos yritykset teidän alueellanne toimivat ja tuottavat voittoa ja vaurautta, mikä on tietenkin hyvä. Ne luovat työpaikkoja, mutta niiden pitää myös maksaa veroja siitä vauraudesta, jota ne ovat luomassa. Puheenjohtaja esitti aivan erityisen kysymyksen. Me OECDn verotyöryhmässä, mutta myös G20 puitteissa – jossa on mukana Intia, Kiina, Brasilia. Olemme ottaneet kaikki mukaan. Me aiomme työstää ehdotuksia ja sääntöjä noin puolentoista vuoden kuluttua. Rohkaisisin teitä hyvinkin voimakkaasti. Jos sallitte, niin kerron myös heille, että tulevat tänne puhumaan valiokuntaanne, kun te pohditte sitä, minkälaista sanamuotoa haluaisitte lainsäädännössä käyttöön, niin haluaisimme, että tämä sanamuoto olisi johdonmukainen sen suhteen, mitä me teemme. Standardin on oltava yksi ja ainut. Ei voi olla niin, että meillä on lukuisia standardeja. Muutoin sitten ihmiset piiloutuvat matalimpien standardien ja sääntöjen taakse. Me tiedämme, että näin käy joka paikassa. Samanaikaisesti tämähän voi olla aivan mahtava mahdollisuus ja tilaisuus jota jonka kautta päästään eteenpäin. Me tarvitsemme teidän poliittista tukeanne tälle työlle. Se on aivan kriittisen tärkeää. Avoimuus, tietojen julkaiseminen on huono tekosyy, että jossakin maissa todetaan, että avoimuus tai tietojen julkaiseminen olisi rikollista. Minusta se ei ole mikään oikea puolustus. Avoimuuden ja tietojen julkaisemisen pitäisi olla sääntönä, normina. Ja se on työmme keskiössä, kun pohdimme veropohjan rapautumista. Meillä on aivan, aivan todella kiehtovia haasteita edessämme, arvoisa puheenjohtaja. Kun ajatellaan näitä siirtohintoja, ne ovat aivan tuossa käden ulottuvilla – Eli miten näissä tietyissä tapauksissa sitten toimittaisiin? No entäpä sitten tietotekniikka? Montako Googlea markkinoilla on? Montako Applea maailmassa? Montako Starbucksia? Yksihän niitä vain on aina kutakin. Ja missä niitä sitten verotetaan? Entäpä sitten teolliset ja tekijänoikeudet? mikä on kansallisuus, missä tehdään työtä. Tuolla jossain kyberavaruudessa, etterissä? Miten näitä uuden tyyppisiä teknologiayrityksiä kohdellaan ja missä niitä verotetaan? Näitä kysymyksiä meidän on työstettävä ja siihen me pyrimme. Sanoisin, että me kyllä tarvitsemme kaiken mahdollisen tuen ja avun. Pannaanpa viisat päämme yhteen. Kiitos. Tarkoitus on nyt ensin selvittää tiedot lainsäädännön näkökulmasta ja sitten vasta näihin verokysymyksiin paneutua. Ei, käden ulottuvilla tämä kaikki on, mutta jotkut kädet ovat lyhempiä kuin jotkut toiset. No sitten ECR. Dirk. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitokset kollega Gurjaali tästä optimisesta alustuksesta. Viime viikolla esititte tekstin ja siinä viitattiin talouspolitiikkaan. Yhdysvaltoja tulisi jatkaa täällä la- laitavalla tiellä ja yrittää sitten jossain vaiheessa päättää tämä äh, lähestymistapa, mutta toisaalta äh, unionin äh, rahapolitiikan pitäisi olla voimakkaampaa, jos haluat, halutaan välttyä liian suurelta inflaatiolta. Eli EKP pitäisi lähteä painamaan enemmän euroja. Te viittasitte myöskin Meksikoon. Tämä oli erittäin huvittava esimerkki, sillä ehkäpä se on vertauksellinen EPP. -hän. Euroopan unioni on juuri tässä mainitsemassanne prosessissa ja kun katsotaan nuorisotyöttömyyttä, niin tästä tulee kaikkea muuta kuin institutionaalinen äh, vallankumous. Meidän täytyy muistaa, että lainoituksen aiheuttamien maks, nämä maksut kasvavat entisestään ja ne lankeavat sitten kotitalouksille, myöskin kotitalouksille maksettavaksi. Thank you. The reason why we're recommended... Kiitos. Syy, miksi olemme suositelleet eriytettyä lähestymistapaa rahapolitiikkaan on se, että taloudelliset alueet elävät nyt ikään kuin eri vaiheissa. Yhdysvallat aloitti hyvin aggressiivisesti pyrkimisen kohti matala korkotasoa ja kun tässä tila loppui, niin sitten ryhdyttiin määrälliseen elvytykseen. Nyt ollaan jo kolmannessa versiossa. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Periaatteessa keskuspankki ostaa velkaa itse jäsenvaltiosta tai maasta vähentääkseen korkotasoa, alentaakseen korkotasoa, mutta ei pelkästään, vaan vähän eh, lyhyellä aikavälillä, vaan tehdään myös niitä operaatioita, joiden kautta ostetaan myös pitkäaikaisempaa velkaa. Esimerkiksi kiinnelainoja. Puhutaan kahdesta kolmesta vuodesta, jotta päästäisiin matalaan korkotasoon. sitten Englannin keskuspankki loppujen lopuksi seuraa tällä tiellä ja muut keskuspankit, nyt Japanikin, nehän mahdollistivat sen, että, mahdollistavat sen, että kriisi ei ole niin vakava. Joskus ne pitivät kiinni jopa keinotekoisen matalasta tasosta, jotta nousu tapahtuisi nopeammin. Mutta Fed ei voi jatkaa sitä, että joka päivä taseeseen lisätään äh, biljoona. Kyseessä oli poikkeuksellinen tilanne. Ja kun poikkeuksellinen tilanne alkaa muuttua, kaikota, niin sitten Yhdysvallat äh, puhuu äh, setelielvytyksen vähentämisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että sitä vain todella vähennetään, ei lopeteta. Ei 85 miljardia, vaan jonkin verran vähemmän päivittäin. Eli tämä on hyvä uutinen. Kortisonihoitoa ei enää tarvita. Ja totta kai se on hyvä uutinen, koska tilanne normalisoituu. Mutta jos sitten todetaan, että ei, älkää nyt viekö tätä hoitoa pois, markkinat ovat edelleenkin turbulentit ja korkotaso nousee ja kaikki ovat niin kovin huolissaan ja rahaa valuu myös kehitysmaihinkin ja setelielvytyksen vähentäminen Fedissä oli ennustettavissa olevaa, väistämätöntä ja jopa toivottavaa sanoisin, koska se antaa viestiä normaaliuden palaamisesta. Ja normaaliinhan pitäisi olla ikään kuin se normi, johon pyritään. No sitten Eurooppa. Euroopassa ei olla vielä aivan tässä tilanteessa. Miksi näin on? No, kasvu on juuri ja juuri plussan puolella. Sehän on euroalueella miinuksen puolella edelleenkin tänä vuonna. Myönteistä kasvua on nähtävissä ensi vuonna. Näin ollen tarvitaan edelleenkin matalaa korkotasoa, jotta voidaan konsolidoida tätä elpymisprosessia. Japani on 15 vuoden aikana deflaation kanssa ikään kuin flirttailut. Siellä pyritään saamaan inflaatiota aikaiseksi kahden prosentin verran. Nyt ollaan 0,9 prosentissa kenties. Paljon on vielä työtä tehtävänä Japanissa. Siellä todella tarvitaan löysää, aggressiivista rahapolitiikkaa. Rahan tarjonta tuplataan kahdessa vuodessa. Todella aggressiivisia toimia. Miksi näitä täytyy toimia Japanissa ja miksi me tuemme tätä prosessia? Koska he todella tarvitsevat sitä siellä siellä pitää stimuloida ja samanaikaisesti eh, stimuloidaan myös tätä finanssipolitiikan puolta ja myös rakenteellista puolta. Tämä vain osoittaa, että elämme eri vaiheissa tässä prosessissa. Kyllä, me suosittelemme eri, eriytettyä rahapolitiikkaa eri maailmankolkille riippuen alueesta, vaiheesta ja siitä, miten talous eh, kyseisessä kolkassa on kehittynyt. Uh, thank you very much. Uh, now for the Kiitos. Nyt vihreistä Sven Giegold. Ja, yeah, guten Herr. Kiitoksia ja hyvää huomenta, kollega Guria. Oli mielenkiintoista kuulla teidän alustuksenne koskien rahoitusmarkkinoiden sääntelyä. Niin, ihmeellinen kieli, pärjäättekö sillä? Niin, ensinnäkin kiitokset näistä selkeistä sanoista ja selkeistä julkaisuista koskien Euroopan pankkijärjestelmän statusta. Ja kiitokset myöskin tästä velkajarruskommentistanne ja siitä, että nyt täytyy pitää selvästi erossa nämä eri järjestelmät. Yksi kysymys. Olin hyvin pieni silloin, kun ensimmäisen kerran tapasin Jeffrey Owensin. Hän halusi silloin keskustella kansalaisjärjestöjen kanssa muun muassa veropolitiikasta ja yllättävää oli, että hänen avustajansa, kuten Caroline Silverstein, jätti OECDn siirtyäkseen and McKinseyin lakiasian toimistoon, joka tuki aikanaan Emersonia myöskin siirtomaksujen osalta. Sen jälkeen lähti Mary Bennett OECDstä samaan lakiasian yritykseen ja 20 vuotta OECDssä alo- aloitettuaan johtajana siirtyi, Jeffrey siirtyi uh, myöskin äh, lakiasiain yritykseen. Ja me tiedämme, että tällä henkilöllä on hyvin laaja-alaista näkemystä muun muassa hallinnollista kysymyksistä ja verotuksesta. 20 vuoden ajan hän johti OECDssä tätä verotusasian käsittelyä. Ja näin Ernest Young raportoi teidän johtajanne siirtymisestä OECDstä heidän yrityksensä. Nyt herääkin kysymys siitä, että minkälaisia välineitä teillä on käytettävissänne, jotta te voitte varmistaa, ettei tällaisia eturistiriitatilanteita pääse syntymään. Me emme voi hyväksyä sitä, että tällaista julkista hyvää myydään näin halvalla eteenpäin. Ja mitä voitte oppia tällaisista tapauksista, jotta voidaan välttyä tällaisista eturistiriitatilanteilta ja siltä, että henkilöt vain vaihtavat puolta tuon tuosta? Uh, this is a very important issue. And this... Tämä on tärkeä kysymys. Kyse on siitä, että miten yhdistetään henkilön omat oikeudet, hän on työskennellyt jossain yrityksessä, kansainvälisessä järjestössä tai julkisella sektorilla tai hallituksessa, hän on kerännyt kokemusta ja sitten hän siirtyy yksityiselle puolelle, mutta samalla välttäen, ettei tällaisia eturistiriitatilanteita pääse syntymään. Meillä on olemassa omat sisäiset määräyksemme ja karenssiajat, joita on noudatettu näissä tilanteissa, mutta sanottakoon, että kun olemme tavanneet nämä henkilöt nyt hiljattain, niin näistä tapaamisista on ollut hyötyä, koska he ovat voineet kouluttaa uuden, uutta työnantajansa sen suhteen, mitä OECDssäkin halutaan tehdä. Saanen alkuun onnitella teitä ja toisaalta taas sanoa, että kun eturistiriitasääntöjä on täällä parlamentissa tiukennettu, niin sitä voidaan pitää hyvänä asiana. Tämä on hyvä esimerkki. Me katsomme tarkkaan, mitä te olette tehneet tällä saralla ja ehkäpä voimme oppia niistä jotain. Mutta kyse on kuitenkin jatkuvasti esillä olevasta asiasta. Jos katsotaan Yhdysvaltojen puolella, niin kyllähän sielläkin ihmiset vaihtavat valtionhallinnon puolelta pankin puolelle ja päinvastoin. Se näyttää olevan ihan tavallista, kuten Bob Ruminin tai Paulsonin esimerkit ovat osoittaneet. He ovat olleet pankien johdossa ja, ja sitten siirtyvät sitten valtionhallinnon puolelle ja pohtivat siellä, miten pankkien toimintaa voitaisiin säännellä. Eli tämä on ihan normaalia toimintaa, vaikkakin tietty karenssiana aika on olemassa, se on kylläkin hyvin lyhyt. Joissakin maissa karenssiaika on pidempi, mutta tämä on asia, jota meidän täytyy tarkkaan seurata. On hienoa, että otitte tämän asian esille. OECDssä olemme tietenkin huolissamme tästä kysymyksestä, sillä meidänhän täytyy toimia oppiemme mukaisesti, mutta me tietenkin teemme yhteistyötä hallitusten kanssa taistellaakseemme muun muassa lahjontaa vastaan rajat ylittävissä transaktiotilanteissa. Yritämme vaalia korkeaa eettistä tasoa hankintapuolella Niin nämähän liittyvät yleensä tähän alkomalaiseen järjestelmään, en tiedä miksi, mutta ilmeisesti se on näyttänyt olevan se paras mittari. Meillä on kansainvälisten yritysten toimintasuunnitelmat ja toimintaohjeet ja yhteyspisteet, joissa käsitellään eettisiä ihmisoikeuskysymyksiä. Ja kun Bangladesissa Rana Plaza tämä romahdus tapahtui, niin OECDssä keskustelimme kysymyksistä hyvinkin nopeasti tämän tapahtuman jälkeen ja olette varmaankin nähneet, että tilanteeseen on reagoitu. Kyse on siis tärkeästä asiasta ja on tärkeää, että te otitte tämän esille. Me joka tapauksessa seuraamme tilanteen kehittymistä hyvinkin tarkkaan ja ehkäpä voisitte lukea tämän Achieving Zero Emissions alustukseni, jonka jonkin aikaa pit- sitten pidin. The rules, yes or no? I... Aiotteko siis tiukentaa näitä määräyksiä? Jos suostutte tähän määräysten tarkentamiseen ja tiukentamiseen, niin olen kyllä valmis sitten myöskin lukemaan tämän tekstinne. And second, we're always trying niin me joka tapauksessa haluamme aina tiukentaa määräyksiä, jotta ne olisivat toimivia, joustavia, mutta riittävän tiukkoja. Mutta kaiken aja on, että ne ovat avoimia, sillä meidän täytyy välttää eturistiriitoja yhtä lailla kuin sellaisten syntymisen mahdollisuuden, koska se voi nakertaa uskottavuuttanne, joten me olemme kyllä tarkkana tämän kysymyksen suhteen. Eli taisi olla kyllä, jos vain voimme. No niin, seitsemän minuuttia meni nyt tähän slottiin. Tiedotusvirheen takia en ottanut EPPn koordinaattoria tälle ensimmäiselle kierrokselle, eli hän saa nyt vuoron. Totta kai hän on kiinnostunut OECDstä, koska se sijaitsee Pariisissa. Jean-Paul. Oui, madame Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa pikkuvitsillä. Ellen erehdy OECDn päätoimipaikka on Myötin linnassa, eli tällaisessa vaienneiden linnassa. Paljon kuullaan OECDn puhuvan, mutta olisi hyvä, jos se toimisikin fiskaali, fiskaalikysymyksistä puhutaan. Täällä on paljon skitsofreniaa sen suhteen, mitä sanotaan ja mitä tehdään. Kun OECD 14.11.2013 muutama päivä sitten julkaisi kertomuksen, jonka nimi on Ranskaa parantaa kilpailukykyä. OECD rohkaisee toimiin, joilla parannetaan Ranskan kilpailukykyä ja tehokkuutta muun muassa veropolitiikan uudistuksille. Nämä ovat tietenkin yleisiä kehoituksia nytkin. Nyt haluaisinkin pyytää tässä tilaisuudessa, mitä ajattelette näistä ehdotuksista, jotka koskevat pääministerin ehdotuksia kos- uudistaa verolainsäädäntöä. Millaisia neuvoja OECD antaisi pääministerille niin, että päästäisiin kasvun ja oikeudenmukaisuuden tielle? Kiitoksia. On euh, Kiitoksia. Presidentti Olandin tapasimme 8. marraskuuta, eli kuusi päivää ennen kun tämä asia julkaistiin. Täällä on nimenä otsikkona kilpailukyvyn kohentaminen. Tämä on paremman politiikan sarjassa julkaistu viime lokakuussa. Meillä oli täällä Angela Merkel, Merkel lehdessä ykkönen Saksalle ja euroalueelle. Sitten Passos Koljo myöskin vieraili luonamme Myöttin linnassa ja annettiin hänellekin tällainen julkaisu huomenna Kreikalle toimitan tällaisen vastaavanlaisen. Tämä on hyvin tyhjentävä taloudellinen kertomus. Tämä on lyhyempi ja kohdennetumpi julkaisu. Tämä on lyhyt diagnoosi, hälyttävä grafiikka ja käytännön suositukset koskien kuutaakin näitä 10-15 aihealuetta, jotka ovat ratkaisevassa asemassa kilpailukyvystä. Mitä sanoimme tasavallan presidentille? Tutkimus ja innovaatio. Sääntelypuitteet. Jul, tehokkaampi julkinen sektori veropolitiikan uudistukset investointien ja työttömyyden parantamis, työllisyyden parantamiseksi, koulutusjärjestelmän parantaminen, ammattikoulutus. Te Ranskassa käytätte 32 miljardia ammattikoulutuksen, ainoastaan 12 prosenttia menee tästä niille, jotka hakevat työpaikkaa. Tämä määrä vastaa sitä, jota käytetään työttömyyskorvauksiin, siis valtava summa, 32 miljardia ammattikoulutukseen. Nyt olisi siis uudelleen suunnattava näitä varoja. Asuntomarkkinat ja Ranskan äh, asema äh, arvomarkkinoilla ja lisäarvokysymykset ja niin edelleen. Puhuimme hänen kanssaan muutaman tunnin IMFn ja Maailmanpankkien ILOn eh, edustajatkin olivat mukana ja VTOn edustajat kävimme keskustelua Ranskasta. Ja tämä on nyt viides eh, julkaisu, jonka annan herra Olandille. Los Cabosissa annoin hänen ensimmäistä kertaa tämän päivän sen jälkeen, kun hän oli voittanut eh, parlamenttivaalit. Me käymme hänen kanssaan vuoropuhelua pääministerin Moskovicin Sapänin kanssa. Keskustelemme ja eh, hän pyysi myös julkista tukea. Hän sanoi, että hän ei ole yhtä mieltä ihan kaikesta, mutta hän on yhtä mieltä siitä, että, että kerrotaan tästä myös työmarkkinaosapuolille ja suurelle yleisölle, koska tätä tullaan seuraamaan. Tämä merkitsee, että olemme hyvin julkisia. Tämä on tapa käydä vuoropuhelua, tapa puhua johtajien kanssa. Näin tehtiin meksikolaisten ja intialaistenkin kanssa – yhden annan Kiinan, Kiinaksikin käännettynä kiinalaisille kumppaneille koskien Kiinan keski tulee niin edelleen. Tämä on uusi viestinnän väline johtajien kanssa. Faut surtout espérer qu'ils ne le perdent pas. Toivotaan vain, etteivät he hukkaa sitä. Si vous avez donné déjà 5, jos olette antaneet jo neljä tai viisi, niin sehän osoittaa, että tehokkuus on aika suhteellista. Thank you very much. Uh, Kiitos. Ja nyt ST-ryhmästä Anni Podimaatta. Thank you very much. Uh, Kiitos Sharon. Ette varmaankaan puhu kreikkaa, olettaisin. Haluaisin... Aha, hei, hiukkasen kreikkaakin palaisin inspiroivaan, vaikkakaan ei kovin optimistiseen alustuspuheenvuoronne. Kuvailitte neljää perintöä, joka nyt meillä on euroalueella. Puhuitte matalasta kasvusta, korkeasta työttömyydestä, tulo epätasa-arvosta ja luottamuspulasta suhteessa julkisiin toimijoihin. Näistä aiheista ei puhuta riittävästi mielestäni. Toiseksi tilanne, jota kuvailitte, on paljon heikompi ohjelmamaissa, erityisesti tietyissä ohjelmamaissa. Kreikassa on nyt kuudes lamavuosi, korkea työttömyys, epätasa-arvo tuloissa on huomattava ja luottamuspula on todella huolestuttava. Ennen kuin ehdotetaan poliittisia toimia, joilla voidaan nykytilanteeseen puuttua, katsoisin, että täytyy käsitellä peruskysymystä tässä tilanteessa. Kysymykseni kuuluukin, uskotteko, että tämä synkkä kuva, jota maalailitte, on väistämätön? Onko tämä väistämätöntä seurausta niistä päätöksistä, joita tehtiin kriisin ratkaisemiseksi? Tehtiinkö mitään strategisia virheitä äh, niissä resepteissä, joita päätettiin käyttää kriisin korjaamiseksi? On hyvin tärkeää ymmärtää, olemmeko ottaneet oppia tehdyistä virheistä, jos virheitä on tehty se politiikka, yhdistelmä, jota euroalueella on käytetty ja aivan erityisesti, jota on käytetty ohjelmamaissa, onko se johtanut siihen, että teemme tarvittavia toimia, sellaisia poliittisia toimia, joiden tarkoitus on lisätä kasvua, vähentää työttömyyttä, aivan erityisesti nuorisotyöttömyyttä, huomioida epätasa-arvo tulon jakautumisessa ja lisätä julkista luottamusta. Te arvioitte, että Kreikka pääsee pienempiin kasvulukuihin kuin mitä komissio ja Kreikan viranomaiset ovat arvelleet. Voisitteko antaa yksityiskohtaista tietoa siitä, mihin tämä arvionne perustuu? Kiitos. Um, I think you've been given... No niin, te olette saaneet tämän luonnoksen, jota me kutsumme krokotiiliksi. Syy sille on se, että työvoimakustannukset, yksikkökustannukset Kreikassa, Ranskassa, Italiassa, Irlannissa, Espanjassa ja Saksassa menevät tähän tapaan. 15 vuoden ajan kaikki nämä maat, ei puhuta mistään eilisestä tilanteesta, vaan siitä, mi, mi, miten tähän on tultu, miksi nyt sopeutuminen on niin tuskallista. 15 vuoden ajan palkat ovat olleet korkeammalla tasolla kuin tuottavuus. Saksassa 15 vuoden ajan tuottavuus on ollut korkeammalla tasolla kuin palkat. Sitten noin 12 vuotta sitten saatiin sama valuutta, sama korkotaso, samat kauppasäännöt ja investointisäännöt. Näin ollen on syntynyt, olemme synnyttäneet valtavan aukon, eli ikään kuin krokotiilin kidan mitä nyt sitten tapahtuu, arvoisa edustaja? Espanjassa 10 prosentin vaje. Tässä on luvut tässä asiakirjassa sivulla 25. 10 prosenttia vajetta vaihtotaseessa. Portugalissa 10 prosenttia vajetta. Italia, Espanja 10 prosenttia. Missä ne nyt ovat? Ne kaikki ovat vaihtotaseen suhteen nollilla tai hieman positiivisella puolella. Työvoimakustannuksiin, yksikkökustannuksiin on puututtu massiivisella tavalla. Nyt krokotiilin leuat ovat ikään kuin sulkeutumassa. Siellä sopeudutaan näissä maissa ja Saksa hitaasti, kenties liiankin hitaasti, nostaa palkkojaan ja toivottavasti edistää myös kotimaan kysyntää. Eli on tapahtumassa lähentymistä. Nyt pyritään siihen, että vähennetään yksikkötyövoimakustannuksia ja samanaikaisesti lisätään tuottavuutta. Entäpä sitten Saksan vaihtotaseen tilanne tässä kuvassa? Se oli 7 prosentissa ja sitä se on jatkossakin. Saksan vaihtotase ei tapahdu enää muun Euroopan kustannuksella, vaan, vaan myös muun maailman kustannuksella. Kaikki sanovat, että no kyllä Saksa voisi tehdä enemmän auttaa näissä sopeutuksissa niin, että näissä maissa se ei olisi niin tuskallista. Kyllä, toki tälle on tilaa, mutta periaatteessa korjausliike on nyt tapahtumassa tässä historiallisessa trendissä, joka ei ollut realistinen ja loppujen lopuksi se oli kestämätön. Pysähdys ja kriisi tapahtui ja nyt liike ikään kuin on korjaamassa kurssiaan ja sopeutus toteutuu. Kreikka on tasapaino- ylijäämätilanteessa budjetin näkökulmasta ja kaikki nämä maat ovat pääsemässä tasapainoon vaihtotaseessa tai hieman plussan puolelle. Diet. Kiitos. Nyt on todella vakavaa aikapulaa. Neljä lisäkysymystä on vielä käsittelemättä ja otamme nyt kaikki yhdessä. Jos ette ajoissa saa tätä kohtaa päätökseen, niin sitten menee tämä lehdistötilaisuus, eli te joudutte siinä pulaan. Sen takia en keskeytä teitä, mutta uskonpa, että vielä puolisen tuntia tässä menee, jos nämä kysymykset otetaan yksittäin. Verne Langen, Liang Gok, Bokros ja Philip Lamberts. Olen ottanut tässä ylimääräisiäkin ilman puhujalistaa. Werner ensin. Vielen Dank, Herr General. Kiitokset, arvon pääsihteeri. Kun krokotiili sulkee kitansa, niin ei tilanne siitä siltikään parane. Tämä lopuksi antamani kuvaus siitä, että Saksan vientivahvuus ei hyödytä ainoastaan Eurooppaa, vaan myöskin erityisesti Aasiaa, niin silti se ei muuta tätä epätasapainotilaa, joka vallitsee Euroopassa. Aivan toisenlainen kysymys. Jo 20 vuoden ajan olen ollut aika lailla harmissani sen suhteen, että OECDssä ammatillisen koulutuksen arvoa ei ole osattu arvostaa. Minä uskon, että Saksassa kisälin ja mestarin tutkinto on yhtä arvokas kuin korkeakoulututkinto ja OECD ei ole halunnut tätä faktaa tunnustaa, eli että se olisi tällainen bachelor-tason koulutus. Mutta jos katsotaan nuorisotyöttömyyden kehittymistä, niin kyllähän OECDnkin pitäisi tajuta, että tuskinpa Saksan järjestelmä niin väärä on tämä koulutuksen ja ammattielämän ja työelämän yhdistäminen ei voi olla huono järjestelmä. Ehkäpä voisitte yhdessä Letermin kanssa, joka tuntee tämän Reinin alueen kapitalismin, ehkä te voisitte yksissä tuumin muuttaa tätä lähestymistapaa. Tehän tiedätte, että etelässä nuorisotyöttömyys on 50 prosentin luokkaa ja Saksassa vain ainoastaan 6,9 prosenttia. I'll take all the questions. Otetaan nyt kaikki kysymykset yhdessä. Vastaukset täytyy nyt kerätä listalle. Näin nopeutetaan liian. Bonjour, monsieur. Hyvää huomenta. Olen toinen esittelijä Troikasta. Jos nyt lähtisin Troikalle sanomaan, että palkat ovat nousseet liikaa verrattuna tuottavuuteen, niin minulla olisi aika vaikea palata lentokoneeseen. No, vakavasti sanottuna luisin kyseenalaista työn kustannuksen analyysimme, analyysinne on sanottu myös, että työn kustannukset eivät ole nousseet siksi, että sosiaaliturva ja palkat ovat nousseet, vaan siksi, että, vaan että kysyntä on laskenut. Ja kun tavaroiden myynti on vähentynyt, niin tuottavuus ja työ työpaikkojen suhde on heikentynyt ja tämä selittäisi, miksi työn yksikkökustannukset ovat nousseet. Kyse on kysynnän ongelmassa, ongelmasta Euroopassa. Tämä ei ole tarjontaa koskeva ongelma. Oletteko ottaneet tämän huomioon analyysissänne? Kiitoksia. Ja gracias, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkäpä voisin esittää teille kysymyksen finanssipolitiikasta. Neljä tekijää ovat tärkeitä sillä alalla. Vaje, julkinen velka ja myös finanssisektorin laajuus. Kysymys kuuluu, mitkä ovat kaikkein tärkeimmät uudistukset, jotta voitaisiin pienentää finanssisektorin kokoa erityisesti Etelä-Euroopan maissa, jotta voitaisiin parantaa tämän fiskaalisen sektorin laatua. And last, Philip. Yep. Viimeiseksi Philip. Tervetuloa, herra Guria. Minulla olisi vain yksi kommentti. Tuen monia seikkoja, jotka totesitte pankkien uudistuksista ja tarpeesta taistella veron kiertoa vastaan. Toistitte monen kertaan tämä TTIP-sopimuksen, TTIP-sopimuksen. Päätavoitteena on poistaa muita kuin tariffipohjaisia kaupan esteitä. Nehän muodostuvat ympäristö-, terveys- ja sosiaalisista säännöistä. OECD on tehnyt työtä epätasa-arvon poistamiseksi. Ettekö näe riskiä, että jos lähdemme näitä esteitä poistamaan, niin käytännössä lisäämme painetta epätasa-arvon suuntaan yhteiskunnissa. Okay, right. so back... Selvä. Ja nyt palaamme alkuun ja Wernerin kysymykseen. Um, skills, skills. Taitoja, taitoja, taitoja. Hyvä herra, minä sanoisin, että en ole yhtä mieltä kanssani siinä, että OECD ei anna arvoa ammattikoulutukselle. Me yritämme vain sanoa, että se on arvokasta, mutta ongelma on, että mikäli kurs, kursseja käydä loppuun asti ja ei saada tutkimusta, tutkintoa ja sitten ei käteen jää mitään. Jos vuosi tai niin, niin jos vuosi on opiskeltu, niin pitäisi saada vuoden tutkinto ja kahden vuoden jälkeen siitä pitäisi saada tutkimus, tai tutkinto siitä, sillä on arvoa markkinoilla. Eikä tarvitse, eikä pitäisi olla niin, että mikäli koko opintoja ei suoriteta loppuun asti, ei saada mitään käteen. Kaikki eivät voi mennä yliopistoon, mutta kaikista voi tulla asiantuntijoita ja kaikista voi tulla ammattikoulutusten eh, koulutuksen ja erikoistumisen kautta asiantuntijoita. Meillä on toimia nyt ensimmäistä kertaa, olemme siis ensimmäistä kertaa koskaan mitanneet ja vertailleet 24 maata niiden taitojen mukaan ja olemme juuri todenneet, että kyseessä ei ole ainoastaan koulutus, vaan se, kuinka koulutus sitten muuttuu pätevyydeksi ja taidoiksi niin, että nämä ihmiset ovat relevantteja työmarkkinoille. Eikä sellaisilla työmarkkinoilla, joita varten me heitä valmistamme, vain sellaisia varten, mitä todella reaalimaailmassa tarvitaan. Tämä johtuu siitä, että meillä on epäkohta. Koulutamme ihmisiä, ihmisille taitoja, joita ei tarvita. Miljoonat ovat työttömänä, tuhannet yritykset kuitenkin etsivät päteviä ihmisiä, eivätkä löydä niitä. Joskus on tuet, tuotava muualta näitä taitavia ihmisiä, koska täältä niitä ei löydä. Sitten koulutusjärjestelmästä. No Saksa, Saksa on kovin kiinnostunut on kiinnostavaa, koska kaikki tulevat katsomaan, kuinka siellä hoidetaan kysymykset kun on siellä on niin hyvin menestetty yksityissektorin työmarkkina- ja järjestöt, hallitus, kuinka siellä on pärjätty sen sijaan, että ihmisiä olisi irti sanottu, kuinka on uudelleen kaluteltu työntekijöitä. Tästä on tullut nyt malli ja kuinka kriisin aikana näihin ongelmiin vastataan. Me kannatamme tätä ja pyrimme näitä hyviä käytäntöjä levittämään. Työn kustannukset, no se, että kysynnästä olisi nyt puute, mehän tunnustamme kyllä, että kysyntä on heikko, koska kasvu on heikko kaikkialla jos myydään ja ollaan avoimia ja availlaan, myydään tavaroita, mutta kukaan ei niitä osta, niin onhan selvää, että kasvu ei ole kova, mutta tämä ei vaikuta välttämättä kustannuksiin. Tarvitaan sopeutuksia, koska tuottavuus on asia, jota voidaan mitata. Kuinka paljon työntekijä tuottaa puolessa tunnissa ja tunnissa esimerkiksi, myös 15 vuoden aikaa aikana palkkiot nousevat, palkat nousevat enemmän kuin, kuin tuotanto, niin sitten tietenkin menetetään kilpailukykyä. Eikä tämä ole mikään tämän päivän ongelma, eikä kriisin ongelma, eikä edellisten puolentoista vuoden tai tulevien puolentoista vuoden ongelma, vaan viimeisten 15 vuoden ongelma. Ja siksi pidämme tätä havaintoa validina. Tämä on pieni tarina Euroopan taloudesta, tämä kaavio tässä aika merkittäväkin tarina, joka selittää monta asiaa ja, ja selittää sen, miksi monet lehdet näitä asioita koittavat nyt pureskella. Julkinen sektori, tämä niin sanottu fiskaalisektori, josta puhuitte, on aivan selvää, että Kaikkien hallitusten ei pidä olla samankokoisia, kaikilla hallituksilla ei ole samoja tarpeita, mutta kaikkialla on mahdollisuuksia vähentää kustannuksia ja erityisesti tuottaa julkista palvelua tehokkaammalla tavalla ja pienemmillä kustannuksilla. Esimerkiksi valtionomistamat yrittäjät ovat nyt menneet tähän uskonnolliseen kysymykseen koskien yksityistämisiä ja antaa pätevyydet, avoimuudet tai yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet on esillä. Myös fiskalisoinnin kilpailukyky. Voidaan toki vielä parantaa verojen kieruutakin. Ja erityisesti julkisia palveluja voidaan toimita paremmin. Annan terveydenhuollosta esimerkin. Terveydenhuolto on melkein kaikissa maissa suurin menoero. Menoerä ongelma on, että se on myös se sektori, joka nousee kustannuksissa nopeimmin ja uhkana on, että siitä muodostuu merkittävä julkistalouden ongelma. Väestön ikääntyminen myös lisää terveydenhuoltokustannuksia. Ja yhdistelmä on todella tappava, koska myös lääkehoidolliset tarpeet vanhuksille ja pitkäaikaisille taudeille ovat korkeita. Mutta onko niin, että kriisin takia pitäisi tarkastella, voidaanko toimia paremmin? Kyllä vain. Käytetäänkö riittävästi geneerisiä lääkkeitä? Valvotaanko lääkäreiden palkkioita, onko meillä sellainen sairaalajärjestelmä, jossa todellakin huolehditaan vakavista tapauksista, jotka todella tarvitsevat sairaanhoitoa sen sijaan, että ne hoidettaisiin ulkopuolella. Pääsy, laatu ja kustannukset ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä. Ja tämä pitää kaikkiin muihinkin palveluihin, vesi, koulutus, infrastruktuurit ja niin edelleen. On aina katsottava, mitkä, mitkä ovat parhaat käytänteet, jotta oppisimme, jotta ymmärtäisimme, kuinka voimme toimittaa laadukkaita palveluita vähäisemmillä kustannuksilla, koska tänä päivänä pelin nimihän on tiukka budjetti. Herra Lambert, yksi kysymys vain. En sanonut, että TTIP olisi tällainen alhaalla roikkuva hedelmä, vaan Balin sopimukset olisivat näin. Ymmärrän kyllä, että TTIP-neuvottelut ovat paljon monimutkaisempia, vähän vanhanaikaisia, mutta ne ovat monimutkaisia juuri siksi, juuri sitä syystä, jonka mainitsitte. On asioita, jotka ovat ei tule liittyviä, mutta on sanottava, että tänä päivänä tuleilla ei ole niin paljon väliä, koska Nehän ovat kolmessa neljässä prosentissa, kahdessa prosentissa. Aika vanhanaikainen neuvottelutapa oli sellainen, että te laskette televisiotulleja ja minä sitten lasken jonkun muun tuotteen tulleja. Auto tulee vaikka. Näinhän sitä neuvoteltiin ennen vanhaa, mutta nyt tiedetään, että, että tällainen yksipuolinen asiasta on paras järjestelmä. Tiedämme, että, ny, että ny uusi maailman teollinen järjestelmä koskee sitä, että rakennetaan arvoketjuja, joka merkitsee, että me voimme tuottaa Ruandassa tai Saksassa, missä tahansa voimme tuottaa yhtä linkkiä tässä ketjussa. Yksi prosentti otti Saksan niin viennistä ei ole, ei ole saksalaista. 50 prosenttia G8 maan viennistä ovat palveluja. Saksan tapainen tapaisen maan kilpailukyky on valtava teollisuudessa ja hyvin alhainen palveluissa. Jotta voidaan säilyttää Saksan auton kilpailukykyä. pitää lisätä palvelujen kilpailukykyä. Tällaista ei tiedetty. Kiinan ylijäämä, amerikkalaisten tilanne. Kun katsotaan lisäarvoa eikä absoluuttisia lukuja, niin se on paljon vähemmän kuin mitä luvut näyttävät. Tämä on aivan uusi todellisuus, jonka olemme nyt havainneet valtavan tilastollisen, teknisen, analyysin, analyyttisen työn seurauksena, ja jonka olemme julkaisseet. Näitä asioita oli mahdoton sanoa aikaisemmin. Tänä päivänä paras tapa varmistua kilpailukyvystä vientipuolella on se, että kevennetään tuonnin painoa. Para, pahin tapa pyrkiä kilpailukykyyn on kallistaa tuontia. On siis avattava kauppaa vielä lisää. Mutta Nythän ei voida edes tehdä sopimusta siitä, että tarvitaan vähemmän erivärisiä kopioita tai kuinka kuinka kuinka pitkään jätetään hedelmät satamaan, niin kunnes ne mätänevät siellä. Ei, ei, näin, ei näin, vaan on pidettävä huoli, että tavarat pääsevät markkinoille. Tämä on aivan toinen tapa nähdä maailmankauppa eikä enää keskustella niin, että mitä annatte minulle siitä hyvästä, että minä annan teille jotakin. Ja tämä on tärkeää, koska kauppa, kaupan pitää taas palata kasvun veturiksi. Uh, thank you very much and thank you very much. Kiitoksia. Kiitos tästä paljon mieliä nostattavasta puheenvuorosta. Meillä on varmasti paljon yhteistä siinä työssä, mitä me teemme ja mitä te teette. Hienoa, että ette veloita maksua niistä seikoista, mitä minä nyt lainaan omassa työssäni teiltä. Nyt me jatkamme näkemysten vaihdolla komission sen Shemetan kanssa. Pablo saa tässä puheenjohtajan tehtävät hoitaakseen. Minun on siirryttävä yleisötilaisuuteen, mutta palaan kyllä paikalle. Kiitos Pablo.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 olla, meillä alkaa aika loppua, joten voisimmeko aloittaa keskustelun herra Shemetan kanssa. Hän on komission jäsen, joka vastaa verotuksesta, tulleliitosta, tilintarkastuksesta ja petosten torjunnasta. Vuoropuhelu järjestetään kahteen sessioon. Ensimmäinen 60 minuuttia. Se koskee tilastoja ja toinen sessio sitten keskittyy verotukseen. Nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle 10 minuuttia tilastoista. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisat edustajat. Olen erittäin iloinen voidessani olla teidän vieraananne kertoakseni näistä yhteisistä saavutuksista. Nyt on myöskin mahdollisuus keskustella keskeisimmistä lainsäädännöllisistä hankkeista ja kertoa niistä hankkeista, jotka liittyvät eurooppalaiseen tilastolliseen ohjelmaan. Alkuun haluaisin mainita muutamista konkreettista saavutuksista, jotka liittyvät komission EPn väliseen yhteistyöhön. Tehostettu taloudellinen valvonta ja koordinaatio on tuonut mukanaan uusia vaatimuksia ja tehtäviä sekä kansallisen että Euroopan tason tilastotietoihin liittyen. Poliittisten toimien ja tilastotietojen välisen yhteys on tunnustettu. Komissio on saanut uusia mahdollisuuksia kansallisten tie, tilastotietojen analysoimiseksi ja komissio on kykenevä analysoimaan näitä tietoja siten, että se huomaa myöskin poikkeavuudet. Lisäksi Sixpackissa on otettu esille selvä rooli näille kansallisille tilastokeskuksille. Tämän lisäksi valtu, valiokuntanne on ollut keskeisessä asemassa silloin, kun on keskusteltu näistä tilastollisista indikaattoreista jotka kertovat makrotaloudellisista epätasapainotiloista. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä silloin, kun komissiolla on yritetty antaa ö, mahdollisuudet, kuten Eurostatille, ö, toimia tehokkaasti ja pyrkiä siten myöskin antamaan mahdollisimman laadukasta työtä. Olemme nähneet, että me tarvitsemme myöskin tehokkaita valvontamekanismeja. Avoimuus ja tilivelvollisuus on ollut keskeisellä sijalla silloin, kun ollaan keskusteltu tilasto-ohjelmasta vuosille 2013 ja 2017. Ekon valiokunnan rakentava lähestymistapa ja sen osoittama tuki meille on osoituksena siitä, että näin voidaan todellakin vahvasti edetä Euroopan tilastotietojen osalta. ES Aan uudistus on ollut yksi keskeinen saavutuksemme. Kävi ilmeksi, selväksi, että meidän täytyy uudistaa järjestelmämme, mutta kun katsotaan neuvotteluita, niin ne ovat olleet hyvin hankalia. Komissio on erittäin tyytyväinen parlamentin esittämiin kommentteihin keskeisimpien kysymysten tiimoilta. Me olemme keskeisimmät asiat saaneet jo käsiteltyä loppuun ja täytäntöönpano on jo alkanut. Toisaalta saanin viitata myöskin avoinna oleviin kysymyksiin lainsäädäntötyössä. Muitakin aloitteita on käsitteillä ja niidenkin tiimoilta tarvitsemme myöskin tämän valiokunnan ö, tukea. On sanomattakin selvää, että keskeisin kysymys on tilastotietoihin liittyvä lainsäädäntö Äh, johon osallistuvat kansalliset äh, tilastokeskukset sekä Eurostat. Vuodesta 2011 alkaen Euroopan parlamentti on useampaan otteeseen viitannut siihen, että me tarvitsemme luotettavia eurooppalaisia tilastoja juuri taloushallinnon tehostamiseksi. Kun katsotaan komission ehdotusta lainsäädännön uudistamiseksi, niin me lähdimme samasta ajattelutavasta kuin parlamentti. Meidän täytyy poistaa puutteet, jotka liittyvät kansalliseen systeemi, kansallisiin järjestelmiin, koska ne ovat omiaan vesittämään eurooppalaisen tilastotiedon uskottavuuden. Ja voin vain toistaa sen, että me tarvitsemme sellaista lainsäädäntöä, joka vahvistaa kansallisten viranomaisten toimintamahdollisuuksia ja toisaalta antaa mahdollisuuden tilastotietoihin liittyvään kansallisen tason koordinaatioon Viime joulukuussa Ekon valiokunta hyväksyi lähes yksimielisesti ö, tekstin, joka lähti tästä olettamuksesta. Nyt on siirrytty systeemisestä ratkaisumallista erityiseen tilanteeseen tai Eurostatin erityiseen rooliin. Ja saanen uudemman kerran todeta, että Eurostatin riippumattomuus on taattuna myöskin lainsäädäntötekstissä. tekstissä Komissiohan antoi oman päätöksensä vuonna 2012 tähän asiaan liittyen. EU-tasolla tarvitaan sekä velvoitteita että myöskin oikeuksia. Ja tämä asia on vahvistettu myöskin Euroopan tilastotietoja koskevassa johtokunnan raportissa. Eurooppalaiset tie- tilastot ovat riippuvaisia kansallisen tason tilastotyöstä. Standardit ja takeet, niiden pitäisi olla kaikilla tasoilla, kaikkialla Euroopassa samanlaiset. ESGAB ilmoitti huolenaiheenaan tämän samaisen asian jo vuonna 2013, kun se toimitti oman kertomuksensa Euroopan parlamentille. Eurostatin pääjohtajan ö, kommenteista on käynyt ilmi, minkälaisia ongelmia tällä hetkellä on olemassa. Eli tällä hetkellä eurooppalaisen ja kansallisen tason tilastotietojen välillä on olemassa vielä epätasapainotiloja havaittavissa, mutta siitä huolimatta Euroopan komissio jatkaa näitä keskusteluja, kunnes saamme tähän strategiseen uudistukseen oikean tasapainon. Me olemme jo keskustelleet makrotaloudellisen epätasapainon menettelyyn liittyvien tilastotietojen mm, keräämisestä. Me tarvitsemme näitä tietoja, jotta MIP-arviointijärjestelmä toimisi kitkattomasti. Parin otteeseen ECOFIN neuvostossa tämä asia on ollut jo esillä. Me olemme tyytyväisiä kollega Eppingin mietintöluonnokseen. luonnokseen tähän ehdotukseemme liittyen. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että esittelijä tukee sitä ajatusta, että MIP-relevanttien tietojen valvonta olisi tehostettava. Me tarvitsemme selkeitä määräyksiä ja vaatimuksia juuri makrotaloudellisten epätasapainotiloihin liittyvien tietojen käsittelyyn. Komissio haluaa mahdollisimman nopeasti päästä tämän asian käsittelyssä eteenpäin. Ja saanen laskea parlamentin tukeen tätä asiaa käsiteltäessä. Kolmanneksi ja lopuksi haluan vielä ihan lyhyesti ottaa esille keskeisimpiä tilastotietoihin liittyviin hankkeisiin. Haluan kiittää Sharon Bowlesia hänen aktiivisesta toiminnastaan EPSAS standardijärjestelmä seminaarissa, joka järjestettiin tämän vuoden toukokuussa kokouksessa kävi selkeästi esille, että nyt todellakin täytyy päästä yhteisymmärrykseen johdonmukaisesta järjestelmästä. Jos me haluamme vertailtavuutta parantaa, se olisi hyvä asia ja se myöskin olisi omiaan parantamaan myöskin taloushallintoa kansallisella tasolla. Komissio tulee jatkamaan tällä tiellä ottaen huomioon tämän positiivisen palautteen. Tarkoituksena on jatkossa toimia siten, että luomme eräänlaisen tiekartan jatkotöille. Kun otetaan huomioon EPSASin hankkeen keskeisen roolin, niin komissio lähtee sitä olettamuksesta, että parlamenttikin tulee tässä työssä ja sen kaikissa vaiheissa kantamaan kortensa kekoon. Lisäksi tarkoituksena on vertailla olemassa olevia tilastotietojärjestelmiä. ESGAPn suosituksissa sanotaan, että kansallisten järjestelmien välinen koordinointi on hyvin keskeisellä sijalla. Alkuvaihe on päättynyt ja nyt on tarkoituksena päästä todelliseen työhön käsiksi heti ensi vuoden alusta lähtien. Todennäköisesti arviointityön kautta saadaan hyvää pohjaa uusille ehdotuksille ja uudelle hallintotyölle, mitä kautta sitten saadaan myöskin parannettua unionin ja kansallisen tason tilastotietojen laatua. Lopuksi saaneen vielä kertoa teille, että komissio on lähtenyt tutkimaan sitä, miten eurooppalaisia tilostajia voitaisiin uuden aikaistaa ja Tästä hankkeesta vastaa lähinnä Eurostat ja ESSn kumppanitoimijat. Eurostat ja eräät jäsenvaltiot ovat luoneet myöskin korkean tason työryhmän ja tämän työryhmän toimittaman tutkimuksen selvitykset julkaistaan ensi vuoden toukokuussa ESS-järjestelmäkomiteassa. Komissio on siis tietoinen näistä tilastotietoihin liittyvistä haasteista ja tästäpä syystä olemmekin halukkaita tarttumaan näihin vaatimuksiin tehokkaasti, mutta se edellyttää melkoista taloudellista ja hallinnollista ponnistelua. Ja tästäpä syystä kaikkien toimijoiden poliittista tukea tarvitaan sekä unionin että kansallisella tasolla. Ja minä todellakin toivon, että vielä tällä parlamenttikaudella voidaan toimia täten, jotta saadaan vahvistettua luottamusta ja uskottavuutta eurooppalaisia tilastotietoja kohtaan. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen Semetta. Sitten ensimmäisenä herra Roses, EPPn koordinaattori. Merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen siitä, että olette täällä jälleen kerran kertomassa näistä asioista. Kaksi kysymystä, täsmällistä kysymystä. Ymmärrän kyllä, että, että voitte konkreettisesti niihin vastata vasta myöhemmin, mutta nämä ovat kaksi huolenaihetta, jotka ovat kovin ajankohtaisia, varsinkin Ranskassa. Ensinnäkin haluaisin tietää, missä mennään digitaalisen kirjan alennetun ALV-tason osalla. Siellähän oli jotain neuvostossa ongelmia ja pohdinnat on aloitettu. Nyt haluaisin tietää, mihin pohdinnoissa on päädytty, missä ollaan menossa. Toinen kysymys myös ALVstä. Sunnuntaina Ranskassa teillä oli paljon hevosia. Tämä koski ALVn nousua hevoskysymyksissä. Haluaisin tietää, mistä tässä oikeastaan on kysymys. Yhtäältä syytetään, että Eurooppa on ALVn nou, brutaalin nousun no, syntipukkina, mutta toisaalta vaikuttaa siltä, että ei asia ole aivan niin yksinkertainen ja mahdollisesti alennettuja tasoja voitaisiin säilyttää tietyssä toiminnassa, kunhan se ei koske parisia eikä kilpahevosten myyntiä. Ranskalaisille kertujen tietojen mukaan tilanne on monimutkaisempi ja ristiriitaisempi ja sel- epäselvempi muutama kuukausi ennen Eurooppa-vaaleja, jossa meidän pitäisi välttää sellainen tilanne, jossa EU maalataan kaikkien, kaiken pahuuden äidiksi, niin nyt haluaisin tietää, mikä on komission kanta koskien tätä a, hevosiin sovellettavaa ALV-kantaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Tässä oli kyllä myös verotuskysymyksiä, vaikka puhumme nyt tilastoista, mutta jos teille sopii, niin voitte vastata tähänkin. So, to talk about statistics this hour. Niin, nyt oli tarkoitus puhua tilastoista, mutta koskapa kysymys liittyy verotukseen ja näihin tärkeisiin verotusaiheisiin, niin voi lyhyesti vastata näihinkin. No niin, alennettu ALV-kanta. Komissio on sitoutunut toteuttamaan arvion alennetuista verokantajärjestelmistä. Tämä arvio on nyt tekeillä. Olemme jo kuulemisen saaneet päätökseen. Olemme tilanneet kaksi tutkimusta alennetuista verokannoista EU:ssa ja tällä hetkellä yksikköni tekee vaikutusarviota. Tämä vaikutus arvio tulisi saada päätökseen vuoden loppuun mennessä tai ensi vuoden alussa. Vaikutusarvio myös julkaistaan kaikkien sidosryhmien käytettäväksi. Toinen kysymys, joka liittyy hevosiin ja alennettuun ALV-verokantaan, palveluihin. Tässä on puhuttava aivan selvä sanaisesti. Meillä on tilintarkastustuomioistuimen päätös, anteeksi, EUn tuomioistuimen päätös siitä, että alennettu verokanta, jota Ranskassa tällä erityisellä alalla noudatettiin, on ALV-direktiivin vastainen koska me elämme oikeusvaltiojärjestelmässä, niin on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot mukaan luettuna Ranska täytäntöön panevat sitä, mistä ne yksimielisesti sopivat neuvostossa. Haluaisin muistuttaa, että vuonna 2009, kun ALV-direktiiviä viimeisimmän kerran päivitettiin, alennetut verokannat, joita sovelletaan ravintoloiden yhteydessä, äh, oli esille ja silloin Ranska ei nostanut äh, esille hevosten sisällyttämistarvetta täs, tähän muutokseen, joten tilanne on pysynyt ennallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Ranska, aivan niin kuin muutkin jäsenvaltiot, joutuvat täytäntöön panemaan direktiivin määräyksiä, aivan niin kuin niistä on sovittu. Toki on muita tapoja, joilla tätä alaa voitaisiin auttaa. Uskon, että Ranskan hallitus voisi toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä. Voidaan, voitaisiin käyttää myös EUn rahastoja tämän alan tukemiseen. Komissio on valmis tekemään Ranskan viranomaisten kanssa yhteistyötä, jotta löydetään muita konsteja puuttua tämän alan ongelmiin. Thank you very much indeed, Commissioner, on behalf... Kiitoksia komission jäsen Asher-Derman nimestä, nimissä herra Onjok. Pablo, bonjour monsieur. Onjok. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa hyvä komission jäsen. Olen oikein iloinen, että voin keskustella näistä asioista kanssanne vain muutama päivä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti äänesti asetuksesta, joka koskee Euroopan tilastoja. Parlamentti hyväksyi kantansa viime torstaina laajalla enemmistöllä 217 puolesta 20 vastaan. Te tunnette parlamentin kannan ja tarkistuksemme komission ehdotuksen vahvistavat kansallisten elinten riippuvuutta ja uskottavuutta niin, että parannetaan hyvien käytäntöjen sääntöjä ja vahvistetaan komission tutkintamahdollisuuksia ja komission roolia eurooppalaisten tilastojen koordinaattorina parlamentin tärkein kanta, joka on teidän kanssanne suurin ongelma, kuitenkin liittyy ehdotuksiimme, jotka koskevat Eurostatia. Olemme sitä mieltä, että olisi vahvistettava Eurostatin riippumattomuutta ja pää- riippumattomuutta, ei siksi, että se olisi nyt kyseenalaistettuna, vaan siksi, että voidaan var- valmistautua ennakkoimattomiin tilanteisiin. Kreikan kriisi tuli yllätyksenä, jos tämä teksti olisi ollut voimassa aikoinaan, niin tilanne olisi varmasti ollut toinen. On vahvistettava Eurostatin riippumattomuutta. Se edellyttää Euroopan parlamentin kuulemista, kun nimitetään johtaja Eurostatille. Johtajaan ei saa kohdistua poliittinen paine kuitenkin, kun Euroopan äh, äh, talouden hallinto vahvistetaan, ja tämän alan komission jäsenellähän on myös vahvempi rooli, ja poliittinen rooli on ajateltava sen vaikutusvaltaa Troikassa, ja sen vaikutusvaltaa myös tässä EUn ohjausjakso menettelyssä. Kyseessä ei ole se, että muutetaan merkittävästi instituutioista tasapainoa, että saataisiin aikaan ennakkotapaus, joka kyseenalaistaisi komission riippumattomuuden, vaan päinvastoin Kyseessä on vain Eurostat, siis Euroopan tilastovirasto. Haluaisin lisää avoimuutta ja riippumatonta kansalliselle elimillä. Me emme vaadi vähempää Eurostatilta, jonka on vakuutettava ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole niin pitkällä näissä asioissa omalla esimerkillään. Olemme hyvin lähellä sopimusta neuvoston kanssa melkein kai kokonaan tästä asetuksesta. Komissio on, ei ole tähän mennessä hyväksynyt parlamentin kuulemista. Kysymykseni on yksinkertainen. Oletteko valmiita tekemään työtä meidän kanssamme, jotta löydettäisiin tähän sääntöön kompromissi? Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä ja hyvää huomenta. Mielelläni jatkan näitä keskusteluja äänestyksenkin jälkeen tästä nimenomaisesta asetuksesta. Muutama huomio. Itsekin totesitte, että kunhan, jos asetus olisi ollut voimassa jo 4-5 vuotta takaperin, niin, niin siinä tapauksessa emme olisi ajautuneet tällaisiin ongelmiin Kreikan tilastojen osalta ongelmathan Kreikan tilastotietoihin liittyen löytyvät EDP-tiedoista ja jo vuonna 2005 komissio ehdotti muutoksia asetukseen, jotta näihin nimenomaisiin ongelmiin voitaisiin paneutua, jotka liittyvät edp -hen. mutta valitettavasti silloin jäsenvaltiot eivät voineet hyväksyä tätä ehdotusta. Kreikan tilastotietoihin liittyy siis ongelmia. Ja Eurostatin vahvistettu roolia, sen vahvempi asema on toteutunut vasta sen jälkeen, mutta minä uskon, että kes- yhteisenä me on löytää yhteisymmärrys tähän niin sanottuun tilastotietolainsäädäntöön liittyen. Ja kuten täällä olen jo aikaisemminkin todennut Strasbourgin täysistunnon yhteydessä, niin komissio haluaa avoimessa hengessä keskustella ja neuvotella lopullisista kompromissista. Ja me haluamme tehdä kaikkemme, jotta neuvoston ja parlamentin kannat tiettyjen kysymysten tiimoilta olisivat yhteneväiset. Tärkeää tässä yhteydessä on, että meillä on yhteinen tavoite, eli että tilastojärjestelmä Euroopassa vahvistuu. Ja minä uskon, että Muutamia asioita on vielä käsiteltävä. Yksi liittyy Eurostatin statukseen. Saanen muistuttaa teitä neuvoa antavan ryhmän kertomukseen. Siinä arvioitiin Eurostatin riippumattomuutta. Tämähän on teille avoin, avoimesti saatavissa oleva asiakirja tässä kertomuksessa todetaan, että Eurostat on täysin riippumaton. Tämäkin on tärkeä seikka, joka täytyy huomioida, kun tätä tärkeää asiaa käsitteleviä neuvotteluita jatketaan. Mutta kuten sanottu, komissio tekee parhaansa asian tiimoilta. Oma ryhmäni jo pohtii sitä, miten tätä lainsäädäntötyötä saataisiin edistettyä. Uh, thank you very much. Uh, now uh, for the ECR. Kiitoksia nyt ECR. I think. Thank you, Mr. Pink. Well, Mr. Commissioner, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission sen mukavista sanoista liittyen minun tulevaan mietintööni. Se liittyy tilastojen laatuun. MIP-järjestelmän luotettavuuteen. Kysymykseni liittyy finanssitransaktioveron. Kun sitä aluksi keskusteltiin täällä valiokunnassa noin kolme vuotta sitten, niin totesin, että finanssitransaktion vero on hyvä esimerkki hyvä, huonosta ajatuksesta – Keskuspankki ja Ranskan hallitus ovat hiljan todenneet, että tämä vero on huomattava riski mukana oleville maille ja vakaudelle. Financial Timesissa tämä todettiin lokakuussa ja olen tästä samaa mieltä. Olemme saaneet myös oikeudelliselta yksiköltä neuvostosta kannan siitä, että äh, finanssitransaktiovero on laiton, koska se on ekstraterritoriaalinen luonteeltaan. Bundesbank on todennut, että pankit voisivat äh, luottamaan liiaksi halpaan EKPn rahaan. Tämä vero on esimerkki sellaisesta verosta, jossa kuvitellut tuotot on jo käytetty kahteen kertaan, vaikka mitään tuloja ei ole vielä saatu komission jäsen, kun otamme huomioon kaikki nämä ongelmat ja teidän reaaliset resurssinne, niin ettekö haaskaa aikaanne finanssitransaktioveron parissa? Meillä oli tämä verosessio, mutta jos nyt haluatte vastata, niin se jää teidän päätökseksenne. Questions are more interesting. <laughs> Näyttää siltä, että verokysymykset ovat kiinnostavampia kuin tilastoasiat, vaikka minun mielestäni niiden pitäisi olla kyllä aivan samalla viivalla. No mutta tästä FTTstä finanssi- ja transaktioverosta. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa teitä, herra Epenke, että tämä parlamentti hiljattain äänesti suurella enemmistöllä ja tuki tätä transaktioveroa. Oli hyviä ajatuksia siitä, kuinka ehdotusta voidaan parantaa ja olen sitä mieltä, että meidän jäsenvaltioissamme kyllä perusteellisesti analysoidaan Euroopan parlamentin mietinnössä ilmaistut ajatukset, eikä minulla ole epäilystäkään siitä, että muutamat näistä ajatuksista otetaan kyllä mukaan neuvottelun menettelyyn. Toinen kysymys. Monet ovat viittanneet neuvoston oikeudellisen yksikön lausuntoon, jossa tehdään tällaisia yleisluonteisia päätelmiä. Haluaisin huomauttaa, että neuvoston oikeudellinen yksikkö antoi lausuntonsa, joka koski hyvin tie, tiettyjä kohtia finanssitransaktioverossa, eikä se koskenut koko ehdotusta, vaan yhtä kohtaa yhdessä ehdotuksen artiklassa. Komissio on sitä mieltä, että lausunto ei ole korrekti. Ja komission oikeudellinen yksikkö on jo laatinut kertomuksen, jossa esitellään selkeät argumentit, minkä perusteella emme pidä neuvoston lausuntoa korrektina ja se esitellään jäsenvaltioille seuraavassa työryhmän kokouksessa 12. joulukuuta. olemme luottavaisin mielin sen suhteen, että tässä asiassa komission kanta oli oikea ja että komission ehdotuksessa täysin noudatetaan perussopimuksia. Toinen kysymys, niin meidän ei pitäisi muistaa sitä, että finanssitraktio verossa olemme tiivistetyssä yhteistyössä ja se tarkoittaa, että 11 jäsenvaltiota vapaaehtoisesti sopivat siitä, että tätä ehdotusta viedään eteenpäin ja löydetään kompromissi niiden keskuudesta koskien sitä, kuinka vero otetaan käyttöön näissä 11 jäsenvaltiossa. Nyt prosessi on jäsenvaltioiden käsissä ja odotan aktiivista työtä. Ensimmäinen käsittely on neuvostossa jo valmistunut ja nyt on aika työstää poliittisia kompromisseja. Toivon, että jäsenval että osallistuvilla jäsenvaltioilla on riittävästi poliittista rohkeutta sopia tästä kompromissista mahdollisimman pian. Äh, Thank you very much. Uh, Kiitos. Vihreät, Filip. Yes, welcome, Commissioner. Uh, niin, tervetuloa niin tilastotietoihin liittyen. Me haluamme sellaisia indikaattoreita, jotka eivät katso ainoastaan BKT-lukuja. Niitähän kautetaan käytetään laaja-alaisesti. Mä haluaisimme myöskin sosiaali- ja ympäristöasioihin liittyvät indikaattorit huomioitua. Mitä mieltä olette siitä, voidaanko niiden kautta rikastuttaa eurooppalaista päätöksentekoprosessia? Eli onko jo tietoa siitä, että mitä tietoja käytännössä haluamme kerätä? Uh, well, uh, so, uh, it's true that... Pitää paikkansa, että Aivan niin kuin tiedätte, komissio työstää tätä aihetta ja meillä on aivan erityinen projektikin. Siinä huomioidaan ei pelkästään BKT-indikaattoreita, vaan myös sellaisia indikaattoreita, jotka selittävät, mitä tämä kaikki merkitsee eri yhteiskuntaryhmille, mitä tämä tarkoittaa taloudellisesti ja niin edelleen. Kenties Walter de Macher voisi todeta siitä, milloin nämä tiedot ensimmäistä kertaa julkaistaan, julkistetaan. Me teemme yhteistyötä OECDn kanssa hyvin läheisesti ja omasta näkökulmastani. Tämän hankkeen yksi ongelmista on se, että Eh, eri indikaattoreiden eh, ajoitus on erilainen. Me eh, hyvin nopeasti viitekauden jälkeen toimitamme VKT-luvut, mutta muut luvut eivät vielä silloin ole saatavissa, käytettävissä. Ydin ongelma tällä alalla onkin se, miten voimme sovittaa yhteen nämä erot ajoituksessa ja miten yhtäaikaisesti voitaisiin julkaista nämä indikaattorit ja luvut BKT liittyen ja toisaalta kasvun vaikutuksiin ja BKTn laskuun liittyvät ilmiöt muilla aloilla. Kenties tästä voitaisiin vielä laajentaa. Continue, uh, what the... Niin voisin vain jatkaa sen Shemetan sanoista. Meillä on kaksi lähestymistapaa. senkin voidaan laajentaa soveltamisalaa niin, että täysin katetaan kaikki se, mitä voidaan kutsua yhteiskunnan edistymiseksi. Ja BKT olisi tässä ikään kuin nopeusmittarina, mutta sen rinnalla olisi erilaisia indikaattoreita, jotka kattavat sosiaalisen ympäristöpuolen ja myös kotitalouksien jakautumisen. Minulla on ilo ilmoittaa kahdesta julkaisusta, jotka julkaistaan aivan lähipäivinä. Ja, tai on jo julkaistu lokakuussa julkaisimme tämän lippulaiva julkaisun Europe 2020 indikaattoreista. Ja siinä on nämä eri indikaattorit koskien poliittisia tavoitteita sekä EU- ja jäsenvaltioiden tasolla. Sitten meillä on vain lähipäivinä tai ensi viikolla julkaisemme valvontakertomuksen kestävästä kehityksestä, joka on kahden vuoden välein annettava julkaisu. Ja se kattaa kaikki indikaattorit. Ja se on oikein mukavaa, helppoa luettavaa, toivon. Kuten komission jäsen sanoin, tarkoituksena on nopeuttaa niillä alueilla toimintaa, joilla meillä on rakenteellisesti vähän ongelmia taloudellisten ja sosiaalisten indikaattoreiden suhteen. Tietenkin on maksettava tästä hinta. On mahdotonta, on mahdotonta ottaa, käsitellä aivan koko indikaattorikirja, mutta korostamme tässä kasvihuoneen päästöjä ja energiapuolta. Tämä on tässä muiden sijaan ikään kuin, ja tässä olemme pyrkineet nopeuttamaan energia, energiakulutuksella pohjautuvia hiilidioksidipäästölukkuja. Todella nämä talousindikaattorit on mukana myös maa, työmarkkinoiden osalta toimimme nopeasti, mutta sosiaaliindikaattorit ja jakeluindikaattorit ovat aloja, joilla meillä on aika ongelmia. Ja tässä pyrimme siihen, että jäsenvaltiot toimisivat yhdessä ja saataisiin nämä köyhyyttä ja sosiaalisia kysymyksiä koskevat indikaattorit kasaan. Tämä työ on vielä kesken ja voin kyllä vakuuttaa, että, että teemme työtä niin nopeasti kuin vain tilastotieteellisesti mahdollista. Do I have a Kiitos. Onko Kuelta kysymys? Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι η ερώτησή μου είναι για τη φορολογία. Βέβαια στη συνέχεια... Kiitoksia. Minulla oli verotuksen liittyvä kysymys. Tiedän, että tässä nyt on otettu esille mitä erinäisempiä asioita. En tiedä, onko tarkoituksena käydä vielä toinenkin keskustelu ja kyselykierros, jotta komissio voi, komissaari voi vastata näihin kysymyksiin. Joten jos teille sopii, niin ei tilastotietoihin, vaan verotukseen liittyvä kysymys. Oikein paljon kiitoksia arvoisa komissaari vierailustanne. Kaksi vuotta sitten esitin komissiolle kysymyksen sen suhteen, että oletteko tyytyväisiä siihen, mitä on saatu aikaiseksi veronkierron estämiseksi Kreikassa. Silloin sanottiin, että tämä on yksi keskeisimmistä töistä, joita Kreikassa on toteutettava. Toisaalta sanottiin, että Silloin aikaansaannokset eivät ole vielä riittävät ja komissio silloin puhui erinäisistä toimenpiteistä, joihin olisi ryhdyttävä, eli verovelvollisten luokittelu. Eli näin sanottiin pari vuotta sitten. Jokunen kuukausi takaperin oli kuultavissa negatiivisia viestejä Kreikasta ja Kreikan pääministeri otti esille muun muassa Luxemburgin ja Liechtensteinin veroparatiiseihin liittyvät listat. Ja sanottiin, että Kreikassa ei ole hirveästi tehty tämän laajan listan aikaansaamiseksi. 45 000 verovelvollista olisi pitänyt käydä läpi, katsoa miten he maksavat veronsa, mutta vain ja muutama harva joutui loppujen lopuksi tarkastuksen kohteeksi. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että oletteko nyt tyytyväisiä siihen, mitä Kreikassa on tehty veronkierron estämiseksi? Kiitoksia. Uh. Well, uh, thank you very much for this. Kiitos tästä kysymyksestä. Olette varmaankin tietoinen siitä, että me teemme kovasti työtä Kreikan veroviranomaisten kanssa, jotta voisimme uudistaa Kreikan verohallintojärjestelmän. Voisin sanoa, että varsin merkittävää edistystä on jo saatu aikaiseksi. Hiljan tapasin vara, valtiovarainministerin ja hän esitteli minulle viimeisimpiä lukuja. Ensimmäistä kertaa sitten kriisin alkamisen näemme, että budjetin tulopuoli on parantumassa verrattuna tähän perustasoon tai lähtökohtaan. Me ponnistelemme yhdessä Kreikan veroviranomaisten kanssa. Ja nyt näyttää siltä, että tämä työ on tuottamassa tulosta. Te tiedätte oikein hyvin, että useat verolait, esimerkiksi henkilökohtainen tuloverolaki, omaisuusverolaki, on vielä hyväksyttävä, mutta muita lakeja on hyväksytty jo ja näin verohallintoon saadaan aivan uutta kehitystä aikaiseksi. Minä näkisin tämän suuntauksen myönteisenä, vaikkakin olen täysin valmis myöntämään, että paljon työsarkaa kyllä vielä riittää. Tämän myös Kreikan viranomaiset tunnustavat. Työ kuitenkin etenee oikeaan suuntaan, vaikkakaan kaikkea ei ole vielä saatu aivan valmiiksi. Lisäponnisteluja vielä tarvitaan, jotta tätä tulopuolta voidaan edelleen vahvistaa ja parantaa. No sitten tämä Lakaden lista, johon viittasitte. Komissio toki on voimakas instituutio, vaikutusvaltainen instituutio, mutta kyllä jäsenvaltioiden itsensä täytyy ponnistella, jotta ne käyttävät käytettävissä olevaa tietoa jäsenvaltioiden tasolla. Komissio ei voi käynnistää tuomioistuinmenettelyä kansallisissa tuomioistuimissa missä yksityis- yksittäisissä tapauksissa. Niissäkään tapauksissa, jotka on tunnistettu tämän Lagarden listan pohjalta. Nämä tiedot on kansallisten viranomaisten otettava asianmukaiseen käyttöön oikeusjärjestelmän mukaisessa järjestyksessä. Kreikan viranomaisia voi vain kehottaa toimimaan tässä aiheessa hyvin aktiivisesti. Tässä on lyhykäinen vastaus kysymykseen. Thank you very much. Kiitos. Nyt vaikka meni hukkaan tässä paperilla. Jos kaikki esittävät nyt verokysymyksiä ja jäsenillä on tässä ongelmia, Filipin on poistuttava paikalta, eli sopiiko nyt, että palataan sitten Filip sinun vuoroosi myöhemmin? Kiitoksia komission jäsenelle niin näistä verokysymyksistä. Tuli vähän myöhään, mutta näyttää siltä, että kaikki harppasivat tämän tilastojutun ja harppasi tähän kiinnostavampaan verokysymykseen. Minulla on lyhyitä kysymyksiä. Viime kuukausina olemme kuulleet keskustelussa koskien näitä maasuosituksia, jotka koskevat näitä verosiirtoja monet hallituksetkin edistävät, on nähty, että työkustannukset johtuvat usein verokysymyksistä. Kustannukset ovat korkeita komission halunnut varmistaa, että, että, että, että kustannukset siirtyisivät työltä muihin tuotteisiin, mutta komissio ei tiedä, kuinka tämä tehtäisiin ja kuinka, ja kuinka jäsenvaltiota voitaisiin tukea tässä siirron tekemiseksi. Kysymykseni kuuluu, kun komissio antaa yksityiskohtaisempia suosituksia siitä, kuinka tämä jäsenvaltiossa käytännössä voitaisiin toteuttaa. Toinen kysymykseni on vähän erilainen. Euroopan parlamentin jäsenenä viime viikkoina kuukausina olen saanut paljon kysymyksiä veroista keskustelusta jäsenvaltioiden kanssa. Ja haluaisin tuoda esille tiettyjä vaikeuksia Esimerkiksi vähän aikaa sitten Euroopan tuomioistuimessa tuli tuomio, jossa todettiin, että autojen rekisteröinti henkilöiden osalta, jotka alavat kahdessa maassa, että näiden henkilöiden pitäisi maksaa verot kahteen kertaan. Monet näistä ongelmista ratkaistaan kahdenvälisesti valtioiden välillä, mutta usein näin ei käy. Esimerkiksi voit elää Ranskassa, Belgiassa ja Ranskaan ei tarvitse maksaa kahta kertaa Alankomaihin kyllä. Jos sielläkin asutaan, tarvittaisiin vähän virtaviivaistamista. Kansallisesti tämä on aika sekavaa. Joskus pitää mahtaa kahdesti, joskus vain kerran. Ja usein tuntuu siltä, että tilanne ei ole oikeudenmukainen. Ja nyt tuomioistamme tuomion myötä kyseessä ei ole niinkään substanssia koskeva ongelma, vaan epäselvyys kansalaisten silmissä. Keskustelua on jo muutamia viikkoja ja kuukausia keskusteltu koskien ALV. Tämä on tietenkin tärkeää, että ALV-petoksiin puututaan. Ja tiedän, että viimeisinä vuosina ja kuukausina olette tähän pyrkineet pureutumaan, mutta olen myös nähnyt, että jotkut yritykset ovat joutuneet ongelmiin, koska jo jäsenvaltiot ne, pidettelevät ALV-palautuksia ja tästä tulee käteisvaravaikeuksia yrityksille. Tämä on tärkeä asia, josta on myös jo viime viikkoina kuukausina puhuttu, mutta ehkä voisitte kommentoida viimeisimpiin keskusteluihin ja ratkaisumahdollisuuksiin, joihin olette päätäneet jäsenvaltioiden kanssa. Kiitoksia. Uh, okay, uh, so... Niin, mitä tulee verotuksen painopisteen siirtämiseen, ja konkreettisempiin suosituksiin. Tasapaino tietenkin täytyy löytää yhtäältä huomioida nämä suositukset ja toisaalta taas toissijaisuusperiaate. Tämä on hyvin tärkeä seikka silloin, kun puhutaan verotuksesta. Jos katsotaan viime vuoden suosituksia, niin osittain ne liittyvät juuri verojärjestelmien käyttöön ottoon. Ja komissio lähti siitä olettamuksesta, että jos nämä välineet otetaan käyttöön, niin niitä ei välttämättä käytetä verotaakan kasvattamiseen, vaan siirtääksemme verotuksen painopistettä työstä kasvuystävällisempään suuntaan jo viime vuoden suosituksista oli nähtävissä osviittaa sen suhteen, että mihin suuntaan verotuksen painopistettä pitäisi siirtää työn verottamisesta. Ja nyt tarkoituksenamme on antaa vielä selkeämpää ohjeistusta siirron suhteen Tutkimukset ovat osoittaneet, että jäsenvaltiot ovat hiukan erillä linjoilla kuin komissio, ainakin jotkut jäsenvaltiot. Ja tästäpä syystä tarkoituksena me on nyt ottaa käyttöön vielä tarkemmat maakohtaiset suositukset verotuksen painopisteen siirtämiseksi. Mitä tulee ajoneuvojen verotukseen, niin tämä ei ole mikään uusi asia. Muistan, että, että komissio jätti ehdotuksensa jo vuonna 2005, jos en nyt ihan väärin muista. Siinä kerrottiin, että miten voitaisiin selvittää tämä kahden, kaksinkertaisen verotuksen ongelma ajoneuvoihin liittyen, mutta valitettavasti jäsenvaltiot eivät silloin päässeet asiasta yhteisymmärrykseen. Asia käsitellään edelleenkin neuvostossa ja jäsenvaltiot tietenkin voivat ottaa sen uudemman kerran käsiteltäväksi, mutta muistaakseni neljälle jäsenvaltiolle tämä komission esittämä lähestymistapa ei käynyt ja tästäpä syystä me ehdotammekin, että jäsenvaltiot toimisivat komission ehdotuksen hengen mukaisesti, eli että pyrkisivät paneutumaan tähän kaksinkertaisen verotuksen ongelmaan kansallisia toimenpiteitä käyttäen, mutta on vielä jäsenvaltiota, joille autoverotus on melko keskeinen tulon lähde ja eivät tietenkään ole kovinkaan halukkaita tähän liittyvän kansallisen lainsäädännön muuttamiseen. Ja mitä tulee alv ja palautuksiin, näinä talouden aikoina, kun kassavirran merkitys on keskeinen, kaikille ja kaikin kokoisille yrityksille. Jäsenvaltioiden veroviranomaisten täytyy vain varmistaa, että ALV-palautukset hoidetaan aikataulun mukaisesti. Ja ihan hiljattain aloitimme rikkomusmenettelyn. Olimme nimittäin sitä mieltä, että Eräässä jäsenvaltiossa tämä palautusmenettely kestää aivan liian pitkään. Ja tämä voine olla eräänlainen ennakkotapaus, joka saisi muut jäsenvaltiot toimimaan rivakammin ALV-palautusten osalta. Ja mielestäni tässä pitäisi asia hoitaa kuntoon kuukauden kuluessa. Tämä pitäisi olla se yleinen lähestymistapa. We might even have... Huhu on nyt sellainen, että voisimme saada jopa kysymyksiä, joka liittyy tilastoihin. Hans Peter Martin. Sorry, no I don't. <laughs> no ei pidä paikkaansa valitettavasti. Pitää pahoitella, että näin lyhyellä aikataululla olemme saaneet kutsun kokoukseen Kiinan asioissa, joten pahoittelen, että joudun poistumaan kesken keskustelun täältä. Arvoisa komissaari, pari huomiota. Alvi petokset ovat suuri ongelma. Tälläkin hetkellä meiltä puuttuu 193 miljardia euroa. Ja jos kaikki pääsisivät samalle tasolle kuin Saksa, eli tähän yhden prosentin tasoon, niin se tarkoittaisi sitä, että Ranskasta löytyisi 15 miljardia enemmän ja Italiasta 18 miljardia enemmän. Ja kun katsotaan, mikä on tämänhetkinen velkataaka, kymmenessä vuodessa tämä summa olisi korkoinen ja korkon korkoineen 150-180 miljardia euroa niin tuskinpa tämä aiheuttaisi näille kyseisille ainakaan kahdelle maalle kovinkaan suuria ongelmia. Kyllä silloin luottoluokitus oli aivan toisesta luokkaa. Ja nyt kysyisinkin teiltä, arvoisa komissaari, että oletteko kanssani samaa mieltä sen suhteen, että euroon liittyvä paine pienenisi, jos tämä alvi petostoiminta saataisiin jotenkin kuriin. Ja sitten toiselta viittasitte unionin taloudellisiin etuihin kohdistuviin uhkiin. Ja suurimmalta osilta ongelma liittyy myöskin tupakkatuotteiden salakuljetukseen. Me tiedämme, että hallinnon puolella on tehottomuutta havaittavissa ja kansallisella tasolla asiaa voitaisiin käsitellä tehokkaammin kuin unionin tasolla. Joten kysyisinkin teiltä, että mitä aiotte tehdä vuoteen 2020 mennessä, jotta toimet olisivat tehokkaampia, eli jotta nämä keräämättä jääneet verotulot saataisiin käyttöön. Me tiedämme, että taustalla toimivat myöskin omia etuja ajavia tupakkayhtiöitä. Kiitoksia. Well, uh, I completely agree. Uh... Olen täysin samaa mieltä, että ALV-aukko on vakava ongelma. Arvion vahvistamiseksi totesin selvästi, että meidän on jatkettava työtämme. Meidän ponnistelumme ALV-petoksia vastaan vievät meitä oikeaan suuntaan. Kyseessä on todellinen ongelma. No, teoreettisesti emme voi todeta, että kaikki 193 miljardia euroa johtuisi ALV-petoksista. Onhan toki yritysten konkurssejakin ja muita vaikuttavia tekijöitä, viivästyksiä, sakkomaksuja ja niin edelleen. Nekin vaikuttavat tähän lukuun. Mutta petos sinällään muodostaa huomattavan osan tästä vajeesta, tästä aukosta. Komissio on jo esitellyt niitä toimia, jotka olisivat mahdollisia tässä vaiheessa. Ja toivon, että hyvin nopeasti päästään eteenpäin, joten teimme jäsenvaltioiden kanssa sopimuksen tästä nopean menettelyn mahdollisuudesta ALV-alalla. Ja haluamme myös sellaisen mekanismin, joka mahdollistaa laajemmat toimet tavara- ja palvelukaupassa. Toivomme, että tämä voisi olla tehokas väline Jotkut jäsenvaltiot jo käyttävät tätä välinettä rajat ylittävissä ALV-petostapauksissa. Tässä tämän työn rinnalla teemme työtä myös niin sanotun definitiivisen ALV-järjestelmän luomiseksi. Minun käsitykseni on sellainen, että jos ja kun sovimme tästä ALV-järjestelmästä uudessa muodossaan, niin pystymme hoitamaan suurimman osan niistä ongelmista, jotka aiheutuvat rajat ylittävistä ALV-petoksista. ALV-petokset eivät kuitenkaan näy pelkästään rajat ylittävässä kaupassa. Sitä tapahtuu myös kansallisella tasolla. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä näin ollen kansallisiin toimiin ongelman ratkaisemiseksi. Aivan hiljattain järjestimme hyvän konferenssin, jossa nimenomaan käsiteltiin ALVn kannon ongelmia. Joillakin jäsenvaltioilla oli innovatiivisia hyviä käytäntöjä siitä, miten voidaan huomattavalla tavalla parantaa ALVn kantoa. Esimerkiksi Portugali on ottanut käyttöön täysin uuden ALV-keruujärjestelmän. Tällaista mallia ehdotettiin myös vihreässä kirjassamme muutama vuosi sitten. Nyt Portugali on täytäntöönpannut tämän ehdotuksen ja siellä on havaittu, että ALV-tuloissa on tapahtunut huomattavaa kasvua. On tärkeää, että jäsenvaltiot ottavat oppia myös parhaista käytän, säännöistä muissa jäsenvaltioissa ja ottavat käyttöön tällaisia toimia kansallisesti. No sitten EUn taloudellisten etujen suojeleminen. Tässäkin kohtaa haluaisin puhua aivan selkein samankääntein. Komissio on ehdottanut, että ALV sisällytetään sellaisena alana, joka liittyy EUn taloudellisten etujen suojaamiseen. Ja tässä tarvitaan myös rikosoikeuden näkökulmaa. Jäsenvaltiot valitettavasti katsovat, että ALV ei pitäisi olla tässä mukana. Ja kompromissitekstissä ALV jätetään tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Haluaisin kehoittaa auttaa myös parlamenttia olemaan tiukkana omissa kannanotoissaan. Ja kun direktiivistä neuvotellaan, niin pitäisi korostaa ja vaatia sitä, että ALVn pitäisi olla mukana tässä lainsäädännössä. Näin rikosoikeudellisia menettelyjä voitaisiin noudattaa tehokkaammin ALV-kysymyksissä. yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tekemämme työ menee oikeaan suuntaan mielestäni. Ja te tiedätte, että verokysymyksissä mukaan luettuna ALV-kysymykset vallitsee yksimielisyysvaade. Joskus parhaitkaan ponnistelumme eivät saa tukea jäsenvaltioilta. Pyytäisinkin, kehottaisinkin niitä toimimaan aloitteellisemmin ja tukemaan komission ponnisteluja tällä tietyllä alalla. Werner. Kiitos. Werner seuraavana listalla. Kenties olisi tilastokysymys äh, sinulla nyt mielessä. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Joo, kyllä verotuksesta en aio puhua. Neljäs vaalikausi on menossa ja kyllä tämä on melkoinen työmaa ja ei tästä meidän loppua tulla tilastoihin muutama sananen. Alkuun totesit, arvoisa komissaari, että jo vuonna 2005 komissio teki oman ehdotuksensa Eurostatin toimivaltuuksien vahvistamiseksi. Me olemme nähneet, miten egoistisia jäsenvaltiot voivat olla, kuten myöskin Saksa. Vääriä tietoja on saatu, ei ainoastaan Kreikasta, vaan myöskin muista maista. Nyt Eurostatin roolia on vahvistettu ja nyt kysyisinkin teiltä, mitä ongelmia jäsenvaltioiden kanssa on vielä olemassa vai onko yhteistyö riittävää? Annetaanko tietoa aikataulun mukaisesti käyttöön? Onko teille jonkinlaisia sanktiomekanismeja käytettävissä? Ja kuka loppujen lopuksi käyttää näitä Eurostatin erinomaisia tietoja? Jäsenvaltiot vaiko ainoastaan Euroopan komissio? Well, it's good to answer question on statistics. Onpa mukava vastata tilastokysymykseen. On syytä sanoa selvästi, että kun lainsäädäntö, joka liittyy EDP-tietoihin eh, ja tilastoihin, eh, kun tämä on hyväksytty, niin tilanne on parantunut merkittävästi. Tämän uuden lainsäädännön täytäntöönpanon osalta me korostamme paljon Eurostatin kapasiteettia ja inhimillisiä resursseja. Nyt meillä on paljon enemmän ihmisiä tekemässä työtä näiden asioiden parissa. Ja tähän mennessä työ, jota teemme jäsenvaltioiden kanssa merkitsee, että jo varhaisessa vaiheessa tarkistamme tietoja tarvittaessa ja näin todella voimme varmistaa, että EDP-tilastot ovat korkealaatuisia. Jos katsotte viimeisintä julkaisua EDP-tiedoista, Eurostat on tehnyt vain yhden varauman, mikäli muistan oikein, se koski Itävaltaa johtuen mm, aluetason ongelmista tähän ongelmaan on jo kansallinen tilasto, virasto ja Eurostat puuttuneet. Ja tämä mielestäni osoittaa, että tämä uusi lainsäädäntö todella toimii. Sitten meillä on toinen osa lainsäädäntöä, joka on erittäin tärkeä eurooppalaisesta näkökannasta katsottuna, ja se taas liittyy makrotaloudelliseen epätasapainomenettelyihin. Ja minulle tämä on valtavan tärkeä alue. Minä uskon vahvasti, että jos meillä olisi ollut makrotaloudellisia epätasapainoproseduuria kymmenen vuotta sitten, niin luultavasti tämä kriisi ei olisi nyt niin syvä kuin se nyt on. Ja on toki tärkeää, että makrotaloudellisen epätasapainon menettely perustuu korkealaatuisille tilastoille. Ja tässä Eurostatin toimivaltuudet tässä vaiheessa ovat paljon pienemmät kuin EDP-liiallisen alijäämän tilastojen osalta ja siksi teemme ehdotuksen MIP-asetusta varten, joka tällä MIP-tilastojen osalta saattaisi noin samalle tasolle mukaan lukien rankaisut ja sanktiot, joita voitaisiin soveltaa EDP-tilastoihin, mutta ei vielä toistaiseksi MIP-tilastoihin. Mutta siinä ennakoidaan sanktiomahdollisuuksia niitä jäsenvaltioita varten, jotka manipuloivat tietoja, joten mielestäni on hyvin tärkeää, että hyväksytään kunnianhimoista sääntelyä MIP-tilastojen eli makrotalouden epätasapainoa koskevia menettelyjä koskevia tilastojen osalta. Myös kun, kun ajatellaan Euroopan unionin talouden hallintoa, me saamme tuen, tuokse, työn tueksi hyvin korkealaatuisia tilastoja ja välineitä Eurostotille ei havaita ongelmia jäsenvaltiossa, mikäli sellaisia tulee. Kiitos. Pahoittelen, että kysymykset nyt ovat epäjärjestyksessä. Parlamentti on jo edelliselläkin vaalikaudella ollut hyvinkin kiinnostunut tilastotietojen luotettavuudesta ja todella olemme siitä kiinnostuneita. Tämän vuoden loppupuoliskolla ja mannaten loppukaudella näyttää siltä, että ehdotuksia on tullut aika lailla, kymmenkunta. Olette olleet varsin tuottoisia siellä komissiossa. Arvostamme tätä kyllä. Voi olla, että he kysymysten vähyys tältä alalta osoittaa, että järjestelmä toimii. No nyt sitten siirrymme käsittelemään verokysymyksiä. Eli kysymysten näiden kysymysten jälkeen on tulossa vielä muutama lisäkysymys, mutta nähtäväksi jää. Kenties on joitakin seikkoja, jotka vielä haluatte lisätä näihin tilastoihin liittyen. Sekin on mahdollista. Valitettavasti minulla meni alkuosa esityksestänne ohitse. Uh, Paljon kiitoksia Sharon. Saanen ihan lyhyesti alusta tätä keskustelua ja sitten vasta näihin jäljellä jääviin verotusta käsitteleviin kysymyksiin. Viime toukokuussa kävin viimeksi täällä ja silloin kerroin teille siitä, että miten veropetosta ja verokiertoa vastaan voitaisiin toimia. Kansallisella tasolla tai kansainvälisellä tasolla on päästy G8, G20 kautta tietojenvaihdon tehokkaampaan toteutukseen. Ja OECDllä, e OECDllä on ollut toimintasuunnitelmaa BEPS-järjestelmän täytäntöön panemiseksi. EUlla on keskeinen sija silloin, kun pannaan täytäntöön sellaisia toimia, joilla maailmanlaajuista verohallintoa voitaisiin tehostaa. Minun mielestäni tämä on osoituksena siitä, että mitä voimme saada aikaiseksi silloin, kun EU puhaltaa yhteen hiileen. Mutta työtä vielä riittää. Huomenna lähden Australian vierailulle Australia on G20 tuleva puheenjohtajavaltio ja minä tulen välittämään sinne viestin vahvasta poliittisesta ohjauksesta, jota me ajamme takaan. Näin haluamme varmistaa, että taistelu verokiertoa vastaan kansainvälisellä näyttämällä ei laimenisi. Me olemme EU-sakin käyneet keskusteluja viimeisen kuuden kuukauden aikana hyvinkin rakentavassa hengessä. Toukokuusta lähtien me olemme esittäneet muun muassa sitä, että EUn sisällä tietoja vaihdetaan automaattisesti ja sitten sovimme myöskin no, alvipetoksen vastaisen taisteluun nopeasta toimintamallista Lisäksi olemme pohtineet digitaalisen talouden verottamiskysymyksiä sekä keskustelleet hyvästä verohallinnosta ja ihan hiljattain vasta eilen olemme keskustelleet emo-tytäryhtiödirektiivistä ja siihen liittyvästä aggressiivista verosuunnittelusta. Komissio on käyttänyt olemassa olevia välineitä hyväkseen ja Euroopan unionin johtajat ovat tukeneet komission äh, esittämää lähestymistapaa ja vaatineet, että tällä tiellä pitäisi saada tuloksia aikaiseksi. Mutta te tiedätte, että ECOFIN ei päässyt äh, säästödirektiivin suhteen yhteisymmärrykseen. Toukokuisessa huippukokouksessa sovittiin, että vuoden loppuun mennessä asia saataisiin käsiteltyä ja tästä sitoumuksesta tulisi pitää kiinni. Ja EUn valtiovarainministereille tulen joulukuisessa kokouksessa sanomaan, että maailmalla edetään automaattisen tiedonvaihdon suuntaan ja me emme voi tätä jättää huomioita. Monakon, Andorran, Liechtensteinin sekä San Marinon kanssa olemme aloittaneet neuvottelut ja nämä neuvottelut etenevät hyvin. Ja ne Sveitsin kanssa tulemme aloittamaan neuvottelut, kunhan Sveitsi saa oman neuvottelumandaattinsa valmiiksi. Ja sitten toiseen asiaan liittyvään ehdotuksen, joka liittyy hallinnollisen yhteistyön direktiiviin. Minä todellakin toivon, että parlamentti tukee sitä, miten laajasti tätä järjestelmää tulisi käyttää. Toivon, että joulukuussa äänestätte tämän ehdotuksen puolesta. Uusia mielenkiintoisiakin haasteita on tullut esille, erityisesti miten digitaalista taloutta tulisi verottaa reilussa hengessä ilman, että tämän tärkeän alan kasvua lähdettäisiin hidastamaan. Mutta tämä ala on vielä ihan uusi ja ainutlaatuinen, joten meillä ei ole vielä kokemusta sen suhteen, miten alaa tulisi verottaa. Yksinkertaisia ratkaisuja tai nopeita toimintamalleja ei ole tarjolla ja tästäpä syystä aionkin perustaa korkean tason asiantuntijatyöryhmän, joka paneutuisi näihin digitaaliseen verotukseen liittyviä kysymyksiä ja ryhmän pitäisi esittää omat ehdotuksensa ensi vuoden kesään mennessä. Ryhmän jäsenet ovat parhaimmat alan asiantuntijat ja tämä nimiluettelo julkaistiin eilen. Puheenjohtajana toimii Viktor Kaspar, entinen Portugalin valtionvarainministeri, jota, joka on minun mielestäni paras mahdollinen tähän tehtävään. Saan kiittää Sharon Bowlesia myöskin hänen arvokkaasta työstä Brysselissä järjestettyyn verotusfoorumiin järjestämiseen liittyen. Meidän täytyy löytää tehokkaampi, vahvempi arvijärjestelmä. Ja lokakuussa komissio julkaisi kertomuksensa alvivajeeseen liittyen. Sen laajuus oli vuonna 2011 193 miljardia euroa. Tämä on tietenkin hälyttävää, mutta on ollut osviittaa siitä, että meidän uudistuksemme ovat menossa aivan oikeaan suuntaan. Meidän täytyy varmistaa, että uudesta järjestelmästä eivät äh, kärsi ne, jotka noudattavat olemassa olevia määräyksiä. Uusia määräyksiäkin on otettu käyttöön tehokkaamman äh, alvi petosten vastaisessa taistelussa yritysten hallinnollista taakkaa yritetään leikata. Minä lokakuussa esitin niin sanotun standardoidun VTA-ilmoituksen. Sitä käyttäen voitaisiin vuositasolla säästää 15 miljardia euroa, ja se yksinkertaistaisi ja johdo, virtaviivaistaisi Euroopan laajuista toimintaa. Minä haluaisin tähän liittyen kiittää kollega Strejcekia hänen mietinnöstään. Järjestelmän uudistaminen on työn alla. Me olemme keskustelleet monien asiantuntijoiden, poliitikkojen ja asianosaisten kanssa. Mitään päätelmiä ei ole vielä laadittu, mutta tarkoituksena on heti ensi vuoden alkupuolella toimittaa vaikutusanalyysiä ja katsoa, että mikä olisi se oikea lähestymistapa. Nyt saan ottaa esille muutamia muita tärkeitä verotukseen liittyviä kysymyksiä, ja minä todellakin toivoisin, että näillä aloilla päästäisiin nopeammin eteenpäin. Mitä tulee yhteiseen yhtiöveropohjaan, cctp -hän. Tällä saralla asioita käsitellään teknisellä tasolla, mutta totta puheen olisin tyytyväinen, jos tässä päästäisiin vielä nopeammin eteenpäin. Meidän täytyy muistaa, että tällä järjestelmällä on keskeinen merkitys silloin, kun taistellaan yhtiöveron kiertoa vastaan. Meidän täytyy nyt saada tähän prosessiin nopeutta, jotta emme menetä tätä tarjolla olevaa mahdollisuutta. Mitä tulee ftt niin nyt tärkeää on, että pitäisi toimia nopeasti. Jos me vain odotamme, niin se ei hyödytä ketään. Ja komissio on tehnyt kaiken voitavansa neuvotteluiden e, edistämiseksi, ja parlamentti on kyllä kantanut kortensa kekoon näissä neuvotteluissa. Monia toimivia ratkaisumalleja voidaan käsitellä, mutta nyt tarvitaan todellakin poliittista tahtoa. Ja mitä tulee energiaverotusdirektiiviin, niin tässä on vaarana, että menetämme toiminnan mahdollisuuksia. Viimeisin kompromissiteksti ei ole riittävän kunnianhimoinen ja me paraikaa pohdimme, että miten asia voitaisiin ratkaista. Arvoisat edustajat, te tiedätte oikein hyvin, että vuotta 2014 silmällä pitäen Tämä ehdotusluettelomme on aika lailla lyhyt, koska komission ja parlamentin toimikausi on päättymäisillä, mutta se ei tarkoita sitä, että työ päättyisi. Päinvastoin meillä on paljon tehtävänä vielä tulevan kahden kuukauden aikana. Ja tästäpä syystä onkin erittäin tärkeää käsitellä kaikkia avoinna olevia kysymyksiä, pitää vauhtia yllä ja nopeuttaa asioiden käsittelyä, mikäli me emme ole tyytyväisiä nykyiseen etenemisnopeuteen. Jäsenvaltioiden täytyy nyt vain toimia rivakasti ja saada esitettyä konkreettisia toimenpiteitä tavo- olemassa olevien toimien parantamiseksi. Ensi vuoden aikana komissio aikoi jättää ALV-järjestelmään liittyvän valkoisen kirjan, jossa käsitellään juuri rajat ylittävää tuotteiden välittämistä. Ja mielenkiinnolla jäänyt nyt jäänkin odottamaan, minkälaisia odotuksia ja toiveita teillä on tähän liittyen. Kiitoksia. Jet. Kiitos komission jäsen. Nyt EPPstä ei vielä puhujaa ole vai onko Astrid valmiina? Ah, Marian ensimmäisenä. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Oikein paljon kiitoksia tästä vierailustanne ja kun kerroitte meille tämänhetkisestä tilanteesta. Konkreettisia Tuloksia ei ole vielä saatu aikaiseksi, mutta silti haluan kiittää teitä siitä, että olette ajaneet näitä asioita, sillä veronkierto, petoksellinen toiminta ärsyttää kaikkia kansalaisia. Kukaan ei halua maksaa kaksin, kahteen kertaan veroja, mutta kukaan ei myöskään halua, että joku ei maksa veroja laisinkaan tämä emo-tytäryhtiödirektiivi, jonka ehdotuksen saimme eilen, niin siihen liittyen voin sanoa, että tämä on hyvä ehdotus. Kaksinkertaista verotusta täytyy tietenkin välttää, mutta veron kiertoakin pitää pyrkiä kitkemään. Me emme voi hyväksyä sitä, että vaikka voittoa on saatu aikaiseksi, niin voitosta ei tarvitse maksaa veroa. Tätä kansalaiset eivät voi ymmärtää. Me emme ole vielä perehtyneet tähän ehdotukseen, mutta yleisesti ottaen olemme tähän lähestymistapaan tyytyväisiä. Onko Ecofinissa mikä tämänhetkinen tilanne? Kyse on verotuksesta. Ovatko, onko tilanne nytkin sellainen, että kaikkien pitää äänestää tämän puolesta? Te sanoitte, että ensi vuoden loppuun mennessä prosessi pitää saada valmiiksi. Uskotteko todellakin, että tämä olisi mahdollista? Kuten bank pankkiunioniin ja muihin toimivaltakysymyspaketteihin liittyen, niin jäsenvaltiot ja kansalaiset haluavat, että me paneudumme näihin kysymyksiin. Me aina vain sanomme, että me käsittelemme näitä asioita, mutta kansalaiset haluavat jossain vaiheessa nähdä tuloksia. Ja vasta sitten he voivat olla luottavaisia. Te komissiossa olette panostaneet tähän veronkierron vastaiseen taisteluun ja toivottavasti nyt neuvostossa päästään todellisia tuloksia tekemään. Ja mitä tulee CCCTB, silloin kun parlamentissa asiasta laadittiin mietintö, niin mielestämme se oli yrityksiä tukeva toimija yksinkertaistava järjestelmä, mutta me pidimme sitä myöskin välineenä, jota voidaan käyttää myöskin veronkierron estämiseksi ja varmistaaksemme, että kaikkialla voidaan toimia samalla tavalla riippumatta siitä, että missä yritys toimii. Mikä on CCCTBn tilanne? työryhmän jäseniltä olen kuullut, että työryhmätasolla neuvottelut ovat hankalia, teknisluonteisia. Tämä on kiistatta hankala kysymys, mutta voiko todellakin olla mahdollista, että poliittinen päätös saadaan vielä tällä toimikaudella aikaiseksi? Vai mahtaakohan tämä jäädä myöhemmin tehtäväksi? Thank you very much and uh, first of all I would like to thank Marian. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Marian ja erittäin hienosta mietinnöstä koskien CCTB, eli yhteistä yhteenveropohjaa. Todella, kuten alustuksessani totesin, haluaisin, että tämä asia edistyisi nopeammin. Olisit varmasti, olit varmasti mietinnössäsi oikeassa, kun kehottit äh, että se olisi velvoittava tietylle moni, tai siis ei joitakin, vaan moni kansallisille yrityksille tietystä kynnystasosta alkaen. Tämä voisi olla meille hyvin tehokas väline, jonka kautta voitaisiin vähentää hallinnollista taakkaa. Tämähän oli ehdotuksen alkuperäinen tarkoitus, mutta sen lisäksi voitaisiin puuttua moniin asioihin, jotka liittyvät veron Kiertojen veron välttelyn Minun nähdäkseni tämä kautta voitaisiin saada aika win-win tilanne, jossa kaikki voittavat. Ja siksi edelleen pyrin painostamaan ja viemään tätä asiaa eteenpäin. Olen jo keskustellut tulevien puheenjohtajan valtioiden kanssa kreikkalaisten ja italialaisten kanssa, tulevien puheenjohtajavaltioiden kanssa. Ja olen oikein tyytyväinen, että tätä aihetta pidetään prioriteettina myös näillä kausilla. Ja tästä syystä olen varovaisen optimistinen. Uskon, että saamme tämän asian tekniseltä tasolta poliittiselle tasolle, ECOFINin tasolle. Toivon, että näin saattaa käydä vielä Kreikan kauden aikana. Ja riippuen sitten Ekofinin poliittisesta ohjauksesta italialainen, Italian puheenjohtajavaltio voi sitten jatkaa työtä. Tietenkin ymmärrän, että yhtiövero on erittäin monimutkainen tekninen asia ja siellä on paljon teknisiä kysymyksiä, jotka pitää perusteellisesti käsitellä. Ja ne on myös ymmärrettävä samalla tavalla kaikkien osallistuvien maiden taholta ja se edellyttää aikaa, mutta teen parhaani, jotta tämä asia todella saadaan nostettua Ecofinin poliittiselle agendalle ja toivon, että näin käy Kreikan kauden aikana. Sitten tästä rajat ylittävästä toiminnasta. Emo- ja tytäryhtiöissä eilen teimme tämän ehdotuksen emo- ja tytäryhtiödirektiivistä ja tämä on oikein tärkeä asia, kun pyritään käsittelemään rajat ylittävää toimintaa, jota yhtiöillä on kun kyseessä on yhtiöitä, joilla on paljon tytäryhtiöitä. Ja monet, molemmat e- ehdotuksen elementit ovat hyvin tärkeitä, nämä hybridilainat. On meidän arvioimme mukaan varsin laajalle levinnyt ilmiö, jota käytetään verovälttelytarkoituksiin monikansallisten yhtiöiden taholta. Tämä voidaan tehdä tyhjäksi, jos jäsenvaltiot hyväksyvät direktiivin, mutta haluaisin myös korostaa väärinkäytökset torjuvaa sääntöä direktiivissä. Ja sillä voidaan pureutua sellaisiin tilanteisiin, jossa sisämarkkinat ja jäsenvaltioiden suhteet kolmansiin maihin on linkitetty Joskus on valitettavasti sellaisia tilanteita, joissa yhteismarkkina säännöt yhdessä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden sopimien kahdenvälisten sääntöjen takia johtavat kahdenkertaiseen verottamattomuuteen. Emo- ja tytäryhtiön direktiivin kautta voidaan purautua myös tähän ongelmaan ja ottaa huomioon sellaiset nämä transaktiot, silloin, kun rakenteita luodaan puhtaasti voittojen kanavointi tarkoituksessa sellaisiin oikeudenkäyttöalueille, sellaisille oikeudenkäyttöalueille, joissa verot voidaan välttää. No mitä sitten Ecofinin halukkuuteen tulee, me olemme aika selvästi kuulleet, että valtiovarainministerit ovat sitoutuneet vahvasti siihen, että veropetokset ja veronkierto kysymyksiin niin pureudutaan. Olen keskustellut valtiovarainministerin kanssa, jossa on selvästi tullut esille, että nyt on aika saada tuloksia aikaan, eikä vain ilmoittaa, että haluaisimme ratkaista tämän ongelman. Kaikki, mitä tarvitaan, on jo pöydällä myös nämä rojaltikysymykset kysymykset ja niitä koskeva direktiivi on myös neuvoston pöydällä. Nyt on vain hyväksyttävä ehdotukset ja osoitettava käytännössä, että sanat vastaavat myös tekoja ja nyt pallo on jäsenvaltioilla, ECOFINin ministereillä. Toivon, että tuloksia saadaan aikaan. Uh, thank you very much. Now... Kiitoksia. SJD-ryhmä. Pleva. Commissioner Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission ja sen vielä kerran valiokuntaamme ja Euroopan parlamenttiin. Olen samaa mieltä siitä, että ei pidä luovuttaa taistelussa veronkiertoa vastaan. Meidän täytyy tehdä enemmän, oltava aktiivisempia ja nostettava tämä asia korkealle Euroopan esityslistalla, aivan niin kuin totesitte. Joulukuun täysistuntoon valmistelemme yhteistä päätöslauselmaluonnosta siitä, miten saisimme mitattavia sitoumuksia veronkiertoa vastaan. Tämä ihan vain teidän tiedoksenne. Olemme saaneet toimintasuunnitelmanne jo vuosi sitten, niin kuin totesitte. Meillä on myös suositukset aggressiivisesta verosuunnittelusta ja verokeitaista. Valitettavasti nämä säännöt eivät ole sitovia. Tämän jälkeen valiokunta ja arvon parlamentti ovat tehneet myös oma mietinnön, joka, josta äänestettiin toukokuussa. Tämäkin oli hyvä teksti, mutta sekään ei ole sitova luonteeltaan. Neuvostossa tapahtui kyllä tässä talletusdirektiivissä jonkinlaista liikahtamista tämän jälkeen. Valitettavasti kuitenkaan ei ole tehty riittävästi työtä lainsäädännön alalla sitovien sitoumisten aikaansaamiseksi. Sitovat tavoitteet ja todelliset sitoumukset veroaukon umpeen kuromiseksi olisivat tarpeen niin, että voimme tehostaa veronpetostaistelua. Haluaisin kysyä komission jäseneltä, mikä on komission kanta – sen suhteen, että olisi indikaattoreita sekä kansallisella että eu tasolla, ja näin jäsenvaltioiden olisi helpompaa keskittyä kuromaan umpeen tätä veroaukkoa, verovajetta. Entäpä sitten ohjausjakson yhteydessä tämä työ ja EU 2020 strategiakin, sehän on se strategia, jota jatkuvasti noudatamme. Kiitos. Uh, well, uh, first of all, I, I would like to... Alkuun saanen kiittää parlamenttia osoittamastanne tuesta. Ja on hienoa, että näin aktiivisesti olette mukana tässä veron kierron ja veropetoksen vastaisessa taistelussa. Tästä on hyötyä. Näin tämä asia pysyy koko ajan vireillä ja toivottavasti jatkatte tällä aktiivisen toiminnan tiellä. Kuten hetki sitten totesin, niin vielä työtä riittää. Täytäntöönpano puolella on vielä paljon tehtävänä. Henkilökohtaisesti voin sanoa, että oikeastaan kaikki tarvittava on nyt pöydällä. Ja jos jäsenvaltiot nyt hyväksyisivät tämän paketin, niin silloin päästäisiin kyllä aimoharppauksin eteenpäin. Ja tästä olisi minun mielestäni hyötyä myöskin jäsenvaltiolle, eli kantaa veroja paremmin, tehokkaammin Monet jäsenvaltiot ovat muuttaneet kansallisia toimintaohjelmiaan koskien veronkierron ja veronpetoksen vastaista taistelua. Ja jäsenvaltiot ovat toimineet komission viitoittamalla tiellä. Edellisellä ohjausjaksolla muistaakseni ehdotimme 11 jäsenvaltiolle että he tehostaisivat veronkierron ja veropetoksen vastaista taistelua kansallisia toimijan muuttaen, tehostaen veronkantojärjestelmiään. Mitä tulee sitoviin tavoitteisiin, se on mielestäni mielenkiintoinen ajatus. Meillä on olemassa nämä ilmoit- harmaa talous, mutta me emme tarkkaan pysty sanomaan, mikä on harmaan talouden volyymi. Ja silloin kun tarkkoja lukuja ei ole käytettävissä, niin silloin on aika hankala lähteä esittämään selkeitä tavoitteita ongelman kitkemiseksi. Mutta mielelläni kuuntelen parlamentin ajatuksista tämän ongelman kitkemiseksi. Ohjausjaksoon liittyen esitin jo kommenttini ja toteasin siihen liittyen vielä sen verran, että tällä neljännellä ohjausjakson kierroksella komission tarkoituksena on toimia vielä kohdennetummin. Puutumme jäsenvaltiokohtaisiin ongelmiin silloin, kun kyse on veronkierron ja veropetoksen vastaisesta taistelusta. Ja mielestäni ohjausjakso on yksi väline, jota voitaisiin käyttää jäsenvaltioiden patistelemiseksi jotta ne toimisivat komission suositusten mukaisesti. Tehän sanoitte itsekin, että nämä eivät ole mitään sitovia suosituksia, mutta ohjausjakson yhteydessä voidaan jäsenvaltiota todellakin patistella toimimaan komission suositusten mukaisesti. Eli tällaista lähestymistapaa olemme harkinneet ja maakohtaiset suositukset ovat tarjolla ensi toukokuussa, mutta työ on tietenkin käynnissä sekä komissiossa yleisesti että itsekin olen siihen paneutunut. EPP Astrid Lulling. Oui, merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen sitä, että tulin myöhään. Olin äänestämässä naisten oikeuksien valiokunnassa. Siellä käytiin sankarillisia keskusteluja menettelytavoista ennen kuin päästiin varsinaisesti äänestämään. Pahoittelen, että esitän kysymyksen aiheesta, joka voi olla, että on jo tullut käsitellyksi tässä keskustelussa, mutta se on minulle tärkeä aihe. Komission jäsen Sen jälkeen, kun saimme neuvoston oikeudellisen yksikön katastrofaalisen lausunnon liittyen tehostettuun yhteistyöhön finanssitransaktioveroalalla, niin katsotteko, että tämän veron käyttäänotto tällä tasolla voisi vielä toteutua minun elinaikanani? vähemmistö jäsenvaltiosta, voi, voiko vähemmistö pakottaa enemmistön kättä tässä, kun otetaan huomioon ne vaikutukset, joita tällaisella verolla on ja josta ne eivät halua kuulla puhuttavankaan niistä syistä, jotka me kaikki tunnemme. Monet sisäpiiriläiset ovat todenneet, että Kenties olisi poliittisesti korrektimpaa toimia näin, eikä niin kuin minä. Eli voi todeta, että kyllähän tätä veroa nyt voi puolustaakin, koska ei se koskaan tule toteutumaan. Mitä mieltä tästä olette? Thank you, Mrs. Luling, and I... Kiitoksia, Rova Luling vastasin oikeastaan jo tähän kysymykseen, kun vastasin herra Eppinkin kysymykseen, mutta voin kyllä toistaa, jos Saronille se sopii. Toistan siis sen vastaukseni uudelleen. Ehkä kaksi näkökohtaa tähän asiaan. Ensinnäkin neuvoston oikeudellisen yksikön lausunto koskee yhtä kohtaa yhdessä artiklassa finanssitransaktio asiakirjassa. Se ei koske siis koko tätä ehdotusta. Komissio on sitä mieltä, että neuvoston oikeudellisen yksikön lausunto ei ole korrekti. Ja komission oikeudellinen yksikkö on jo laatinut kertomuksen, jossa esitellään kaikki ne argumentit, jotka selittävät tämän ehdotuksen kohdan oikeutuksen ja komission ehdotus siis noudattaa täysin perussopimuksen säännöksiä. Ja tämä kertomus esitellään neuvoston työryhmän seuraavalle kokoukselle. Se pidetään 12. joulukuuta tänä vuonna. Sitten toinen näkökulma tähän asiaan. Kyseessä on nyt tiivistetty yhteistyö. Se merkitsee sitä, että 11 jäsenvaltiota vapaaehtoiselta pohjalta, tätä todella haluan korostaa, siis vapaaehtoisesti pyysivät komissiota tekemään ehdotuksen, joka koskisi harmonisointua järjestelmää finanssitransaktioveroa varten näissä 11 jäsenvaltiossa. Tietenkin tiivistetty yhteistyö mahdollistaa soveltamisalan laajentamisen niin, että mukaan otettaisiin muitakin jäsenvaltioita. Mutta tänään tällä hetkellä meillä on 11 jäsenvaltion kanta mennä eteenpäin tämän asetuksen kanssa. Nyt on näiden jäsenvaltioiden käsissä sopia ehdotuksen soveltamisalasta konkreettisesti ja sen suunnittelusta muuten. Ja to, eh, toivon, että Euroopan parlamentin panos mietintönsä kautta, joka hyväksyttiin valtavalla enemmistöllä parlamentissa, toivon, että sekin auttaa näissä pohdinnoissa. Pallo on nyt näiden 11 jäsenvaltion käsissä. Niiden on nyt osoitettava poliittista sitoumusta ja löydettävä kompromissi. Ja toivon, että tällaista poliittista sitoumusta löytyy ja se onnistuu. Viimeinen kysymys, Anni Podimata. Thank you very much. Uh, Kiitos, Sharon. Käytän kreikan kieltä, jos teille sopii komissionsa. And I'll try to combine a little bit the issues that have... Uh... Yritän yhdistellä niitä kysymyksiä, jotka olemme kuulleet jo kollegoiden esittämänä. kierron ja veropetosten vastainen taistelu ja verokeitaiden vastainen työ yleisesti on tässä ongelmana. Oikeastaan koko verojärjestelmä on hyvin mielenkiintoinen. Finanssitransaktiovero liittyy tähän kokonaiskuvaan, koska sehän on yksi niistä ponnisteluista, jonka kautta yritämme saada verokysymyksiin oikeudenmukaisuutta. Oikeastaan Tysonin ja Klevan jäljillä tässä kulkisin tällä alalla – on kysymyksiä, joita ei voida enää käsitellä asianmukaisesti kansallisella tasolla. Verokilpailu on tällainen kysymys. Yksittäiset jäsenvaltiot eivät pysty tämän kokoluokan asioita kunnolla hoitamaan. Tarvitaan käytännön tason toimia EUn tasolla. Mainitsitte Kreikan ja sen, että siellä on saatu edistystä aikaan veron kannossa. Kansallisella tasolla rajat tulevat kuitenkin vastaan varsin pian. Tarvitaan systemaattisempaa lähestymistapaa. OECDn pääsihteeri aiemmin tänä päivänä totesi juuri tätä. Ei riitä, että ponnistelemme eun tasolla vaan vaaditaan maailmanlaajuisia toimia, jotta saamme tehokkuutta tähän järjestelmään. Edustaja Klevakin esitti sen kommentin, että parlamentti on tehnyt aloitteen päätöslauselmista, jossa todettaisiin, että eh, kuulkaahan komissio, ei tässä nyt lähdetä syyttelylinjalle, vaan me haluamme, että tällainen lähestymistapa hyväksytään. Sellainen lähestymistapa, jota voidaan mitata, joka sisältää tavoitteita. Meillä on oltava tavoitteita esimerkiksi veronkierron vastaisessa taistelussa. Meillä on myös sopeutusohjelmia, jotka esimerkiksi omassa maassani ovat käytössä tällä alalla. Me tarvitsemme mitattavissa olevia tavoitteita. Kuinka paljon voimme laskea veronkiertoa? Minkälaisista volyymeista puhumme? Täytyy muistaa myös eurooppalainen ohjausjakso. Kysymykseni kuuluukin, että kun katsomme ohjausjaksoa, ja totta kai Kreikan tapauksessa on hyvin tärkeää pitää mielessä nämä tavoitteet veronkierron vähentämiseksi. Ja sitten tämä finanssitransaktiovero liittyy myös tähän kokonaiskuvaan. Se on yksi näistä 11, siis Kreika on yksi näistä 11 maasta. Kysymykseni kuuluu, aiotteko todeta, että Finanssitransaktiovero on listan kärkipäässä ja onko realistista saada sopimus tästä aiheesta puolen vuoden aikana ennen parlamentin kauden loppua? Uh, well, so, uh, first of all, I would like to... Niin, ensinnäkin haluan todeta, että komissio ei syyttele ketään, ei lähde tähän syyttelypeliin jäsenvaltioiden kanssa. Jos katsomme tehtyjä ehdotuksia komission nykyisellä kaudella, Sharon Bowles ALV-konferenssissa totesi, että tämä on ollut komission kaikista tuottelijain kausi verotuskysymyksissä. Äärimmäisen tärkeää on se, että jäsenvaltiot hyväksyvät, ja nehän ovat jo hyväksyneet lukuisia tärkeitä ehdotuksia ja ovat jo käynnistäneet työn, mutta vielä on ehdotuksia tuloillaan ja finanssitransaktiovero on yksi näistä. Voin täysin yhtyä näkemykseenne siitä, että Pitää saada myös osallistuvien jäsenvaltioiden poliittinen sitoumus saattaa neuvottelut päätökseen vielä ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Tämä on merkittävä hanke myös kansallisesta näkökulmasta. Kun ajattelemme kaikkia näitä jäsenvaltioita, jotka ovat päättäneet osallistua tiivistetyn yhteistyöhön, niin tämähän oli suuri poliittinen kysymys myös kansallisella tasolla. Ja se on edelleenkin kansallinen kysymys, merkittävä kansallinen kysymys. Nyt tarvitaan tehokasta työtä osallistuvissa jäsenvaltioissa, jotta saadaan kompromisseja aikaiseksi. Komissio tekee kaiken tarpeellisen helpottaakseen kompromissin aikansaamista. Varmasti ymmärrätte, että tilanne on jäsenvaltioiden käsissä. En voi pakottaa, en voi vääntää jäsenvaltioiden kättä, vaan päätös on tehtävä jäsenvaltioissa. No sitten sitovat tavoitteet veronkierron ja verovälttelyn välttämiseksi. Mielenkiintoinen ajatus, mutta totta kai sitä on tutkittava hieman tarkemmin. Jos katsomme ohjausjaksoa historiallisesti, niin joka vuosi olemme voineet suosituksen tavoitteita parantaa. Tämä on kesken eräistä työtä, joka kuitenkin menee oikeaan suuntaan. Totta kai on vielä sellaisia kysymyksiä, joita meidän täytyy tutkia. Parlamenttikin voi edesauttaa edistystä ohjausjakson puitteissa. Olen tyytyväinen siitä, että verotus on yhtenä keskeisenä kysymyksenä mukana kaikessa tässä työssä. Ohjausjakson yhteydessä voimme tehdä käytännön tason koordinoituja toimia – verotuksen alalla. Todennäköisesti subsidiariteetin ja muiden rajoitteiden takia työ ei EU-tasolla voisi toimia näin tehokkaasti. Indeed, you won't let me... Kiitos komission jäsen. Tämä tu- tuottoisa kommentti ei jää un- u- unohduksiin. Kyllä minä tämän twiitin näin ja tiedän, että sen, te sen kirjoititte. Se pitää paikkansa. Me yritämme myös olla innovatiivisia myös teidän vastuualueillanne verotuskysymyksissä ja tässä raportointikysymyksessä niin, että saisimme tiedoille julkaisuvelvoitteita. Me tiedämme, että tämä on sellainen mekanismi, joka voi auttaa meitä varmistamaan, että veropohja toimii ja tiedämme, mitä alalla tapahtuu. Jos tässä onnistumme, niin Teille kuuluu kyllä ansiot ja myös OECDlle, jolta nämä ajatukset olemme varastaneet. Jos tässä onnistumme, niin saatte kyllä tämän ajatuksen täysin käyttöönne. Valiokunta pyrkii saamaan menestystä aikaan mutta täytyy muistaa se, että oikeusasianvaliokunta ja jäsenvaltiot kyllä taistelevat äh, kynsin hampain tiettyjen asioiden vastustamiseksi ja tiettyjen puolesta. Odotamme kovasti seuraavaa näkemysten vaihtoa, milloin se sitten ohjelmassa onkaan. Kiitos. Kollegat, valiokunta jatkaa työtään myöhään iltapäivällä kello 15.45. Olkaa kuitenkin ajoissa paikalla, koska äänestys alkaa välittömästi. Älkää sitten lopputuloksesta syytelkö minua, jos ette ole paikalla.